Uh, okay, colleagues, I, I... No niin, hyvät kollegat, eiköhän aloiteta. Kello on 25 vaille 9. Minä olen tässä puheenjohtajamme sijaisena tänä aamuna, koska hän valmistelee trilogineuvotteluja AFEM direktiivistä ja käy niitä, joten minä hoidan tämän aamun ja katsotaan sitten, miten iltapäivällä. Ensinnäkin pyytäisin teitä hyväksymään esityslistan ellei siihen ole mitään muutoksia, katsotaan se hyväksytyksi. Minulla on muutama puheenjohtajan ilmoitusasia. Tiedän, että hyvät kollegat, olette olleet ehkä hiukan huolissanne näistä ylimääräisistä kokouksista, joita on pidetty Strasbourgissa ja henkilökohtaisestikin olin sitä mieltä, että tämä on lisätaakka jäsenten ja muutenkin tiukalla asialistalla Valitettavasti tämä työmäärä valiokunnassamme tarkoittaa sitä, ja näin kai koordinaattoritkin keskenään sopivat, ettei tällä hetkellä ole muita keinoja pysyä esityslistan tasalla, asialistan tasalla, koska lainsäädäntöehdotuksia tulee komissiolta ja joka tapauksessa meillä on vielä pari-kolme kokousta tulossa Strasbourgissa halusin myös tehdä ilmoituksen, joka koskee valiokunta-asiakirjojen tulostamista, painamista. Tietänet, että teillä on kaikilla valtavat määrät paperia pöydällänne ja itse asiassa olemme tässä valiokunnassa melkoisia paperin kuluttajia. Viime vuosien käytäntö on ollut sellainen, että valiokunnan työntekijät ovat hankkineet nämä tulosteet eri vaiheissa. Tällä hetkellä ne tulostetaan kolmeen kertaan, eli me emme kyllä kovin paljon ympäristötehokkaasti ole toimineet. Eli nyt on päätetty ja vahvistettu, että asiakirjat tulostetaan vain kertaalleen ja ne ovat edelleen saatavilla valiokunnan kokousasiakirja verkkosivulla, joten voitte saada ne sieltä käsittelyn eri vaiheessa verkkosivulta siis. Ja jos jäsen tarvitsee lisäasiakirjoja, niitä voi aina erikseen pyytää tuolta tulostuspalvelusta. Emme millään tavalla rajoita oikeutta saada asiakirjoja, on vain melkoista tuhlausta tulostaa ne kolmeen kertaan eri käsittelyvaiheita varten. Sen jälkeen korjaus esitedirektiiviin, sellaisena kuin parlamentti hyväksyi sen 17. kesäkuuta, lienette saaneet tämän jo mailissanne sähköpostissanne ja työjärjestyksen säännön 16 mukaisesti valiokunta hyväksyy tämän korjauksen ja kiinnittäisin vain huomionne siihen, että tämä korjaus muotoilee uudelleen tuon kohdan, joka koskee toimivallan siirtoon perustuvia säädöksiä. Tämä uusi kappale 3a artiklassa 8 oli komission lainsäädäntöluonnoksessa. Sitä ei ole poistettu eikä kyseenalaistettu ja siksi voimme hyväksyä, että se jää lopputekstiin ja jos jäsenet valiokunnassa eivät tätä vastusta, se hyväksytään ja asiasta ilmoitetaan täysistunnossa seuraavan täysistuntojakson aikana. Vielä viimeinen huomio, ilmoitus, joka koskee hiilikaivoksia, jotka eivät pärjää kilpailukykynsä puolesta. Tietänette, että säännön 120 mukaan kuka tahansa jäsen voi tehdä aloitteen mistä tahansa toiminnasta, joka kuuluu EUn toimivallan piiriin. Tämä asia viedään sitten vastuuvaliokunnan käsiteltäväksi, tässä tapauksessa meidän valiokuntamme, ja valiokunta voi päättää, mitä menettelyä noudatetaan. Me tietysti olemme laatineet tästä, lähteneet laatimaan mietintöä säännön 48 mukaisesti, tässä hiili, kivihiilikaivosten, kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten tapauksessa on kyse siitä, että tästä on olemassa jo mietintö, jonka laatii herra Rapkai, ja siksi on mahdollista tehdä siihen tarkistuksia 26. lokakuuta mennessä, ja myöhemmin äänestämme tästä. Ja koordinaattorit ovat sen vuoksi tehneet aivan korrektin päätöksen, että tätä päätöslauselmaa ei erikseen hyväksytä vaan sen laatijalle ilmoitetaan, että tämä on jo mietinnön aiheena valiokunnassa käsiteltävänä. Jos on kommentteja, niin mielelläni kuulen ne muutoin. Me siirrymme ensimmäiseen mietintöömme, eli kohtaan kolme. Verotus ja kehitys, yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi verotusalalla. Ja havaitsen, että esittelijämme on paikalla, joten annan puheenvuoron rouva Pietikäiselle. Olkaapa hyvä. Uh, thank you, madam. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten olette nähneet ja tiedättekin, tämä hyvä hallintotapa on kolminainen kysymys. Ensinnäkin, miten me voimme vahvistaa kehittyvien maiden kykyä kehittää verotusjärjestelmää. Toinen kysymys on mm, monikansallisista yrityksistä ja lisätä äh, avoimuutta, niin että eivät välttäisi veroja. Ja sitten on kansainväliset verojärjestelmät, kuten transaktiovero. Tässä ehdotetaan 16 tarkistusta useimmat ymmärrykseni mukaan ovat äh, lausuntoni mukaisia. Voidaan hyväksyä ryhmäni tarkistus 9, joka liittyy transaktioveroon ainoastaan EU-tasolla. Ei ole sellainen, että voimme hyväksyä. Sitten tarkistukset 13, 14 ja 16 käsittelevät samaa asiaa, taas sanoen – taseiden raportointia maa, maittain rajat ylittävän toiminnan tapauksessa. Ehdotan, että kata menee kompromissitarkistuksessa, jos olette suostuvaisia. Tässä pyydetään äh, rajat ylittävien maiden tapauksessa maittaista tilinpäätöksen antamista – ja myöskin avaamusdirektiivin äh, uudistamista ja kansainvälistä äh, sopimusta sekä EUn lainsäädännön uudistamista niin, että kaikki yritykset ovat äh, yhdenmukaisesti katettuja ja että verohallinto saisi relevantin datan ja vedotaan sen, että komissio raportoisi parlamentille keskusteluiden tuloksesta ISBn kanssa seuraavan kuuden kuukauden sisällä. Tämä kattaisi kaikki tarkistukset. Uh, thank you for that. Um, Kiitokset tästä. Ja nyt Seuraavana varjoesittelijät. SND, varjoesittelijä ei ole täällä. Minulla on kerrottu, että siellä on hiukan ongelmia lentojen kanssa, mutta Schmidt, Alderyhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aloittaa kiittämällä rouva Pietikäistä erittäin hyvästä työstä. Ja nuo kaksi pientä tarkistusta, joita minä olen tehnyt, ne on tässä täysin katettu. Olen siis oikein tyytyväinen. Tämä kansainvälinen transaktiovero voi olla vähän ongelmallinen. Minä sain sen vaikutelman, että me Kannatimme tätä viime viikolla veresmietinnössä. Siinä oli vihreiden suullinen tarkistus, jota Alde vastusti. Mm, minusta meidän pitäisi aloittaa. Me haluaisimme globaalin lähestymistavan EU-ssa aloittamisen sijasta, mutta me hävisimme tuon äänestyksen Ja meille kaikille olisi hyvä tietää tulla se, mitä me ajattelemme tästä asiasta. Koska asia muuttuu ihan merkittävämmäksi. Se on sitä, mitä sanoitte, Sirpa. Mutta enpä tiedä, pitäisikö pyrkiä parempaan kuin mitä valiokunta ja parlamentti tuossa sanovat. Ehkä sinulla on joku kommentti tuohon liittyen. Kiitos. Mrs. Pietikäinen, otetaan teidät sitten lopuksi näihin kysymyksiin vastataksenne varjoesittelijöiden esittämiin kysymyksiin. Muistutan vain, että Rova Podimaatta käsittelee ihan vastaavaa kysymystä ja meillä on 10. päivä tammikuuta tästä myös kuulemistilaisuus, joten tämä on tavallaan käynnissä olevaa työtä. Tiedän, että tässä otetaan ikään kuin kantoja, mutta työskentelemme saman asian parissa eri tavoin, ei pelkästään kehitysmaihin liittyen, vaan selvästikin myös ajatellen koko EUta ja aivan kuten oikein sanoitte, herra Schmidt, tarkastelemme yhtä lailla myös koko globaalia ulottuvuutta. Ja nyt Svimbaa te ilmeisesti korvaatte täällä jotakuta. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on viesti Kamalilta ja luen sen nyt teille, jos sopii, koska tämä nyt ei ole mietitty, jota minä olen seurannut. Kamal kiittää esittelijää hyvin tasapainoisesta lausunnosta ja pitää hyvinä Schmidtin tarkistuksia, joilla voidaan lisätä avoimuutta. Avoimuus on erittäin tärkeä, jotta voidaan luoda ympäristö, jossa yrittäjät voivat luoda vaurautta ja pitää olla valppaana, jotta liikaa ei korosteta yksityisen yrityksen kasvaa ja toteaa, että pitää olla progressiivinen verojärjestelmä kehittyvissä maissa, jotta ei kielteisesti vaikuteta alhaisen tulojen maihin. Mutta kun veropolitiikkaa harjoitetaan, täytyy muistaa, että verokannan lisä tuo aikanaan kasvua. Ja pitää hyvänä etyjin työtä, joka liittyy liittyy maakohtaisiin suuntaviivoihin ja monikansallisiin yrityksiin ja periaatteet, joilla voidaan lisätä avoimuutta kehittyvissä maissa. Näillä tiedoilla voidaan valita paikkoja, joissa voidaan luoda kannustimia ja edistää bisnesympäristön kehittymistä. Kiitokset. En usko, että täällä nyt on varjoesittelijä. Lamberts ei ole paikalla eikä toinenkaan, joten annan puheenvuoron nyt jälleen esittelijälle. Hän voi vastata joihinkin näistä kysymyksistä. Kiitos. Ihan lyhyesti. Ulla Schmidt on oikeassa, että tarkistus 9 on sanamuodoltaan täsmälleen sama kuin se, minkä täysistunto hyväksyi transaktioveroon liittyen. Minusta tämä on hyvin tasapainoinen muotoilu. Ja olen valmis neuvottelemaan sitä ryhmän kanssa ja ryhmien kesken. Mutta on ihan oikein mainita, että meidän ryhmä ei kannata tätä kantaa tähän mennessä, mutta jatketaan keskusteluja. Tämä olisi samansuuntainen kuin toisessa mietinnössä. Yes, I mean, I think at this point in time... Niin, tässä kohtaa kun työ etenee, on varmaankin järkevää hiukan pohtia sitä, mikä parlamentin näkökanta on, mikä täysistunnon kanta on, ja luonnollisesti sitä voidaan muuttaa muiden äh, mietintöjen tiimoilta käytyjen keskustelujen valossa. Ah, ah uh, Aha, hän on saapunut. Haluaisitteko puhua tästä mietinnöstä? Ei. Selvä. Tietenkin Rova Pietikäinen voitte ottaa yhteyttä sosiaalidemokraattien varjoesittelijään, koska tiedän, että hänellä on ollut ongelmia päästä paikalle. Hän vasta juuri tuli. Muistuttaisin vain kollegoja, että tästä äänestetään 8. päivä marraskuuta valiokunnassa ja vastuuvaliokunta äänestää 9. joulukuuta ja täysistuntoon tammikuussa 2011, joten jonkin verran aikaa vielä on työstää kantaa. Kiitoksia kollegat puheenvuoroistanne. Edetäänpä. Herra Kasan mietintö, kohta neljä. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä muutetaan yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisaikaa. Olkaa hyvä. morning, colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kollegat. Olemme jo todenneet, että ALV-järjestelmä tällä hetkellä ei ole sopiva sisämarkkinoille – ja meidän täytyy tarkastella sitä nopeasti. Nyt nämä asiat ovat monimutkaisia ja keskustelua täytyy käydä, jotta voimme määritellä parhaan tavan edetä. Parlamentissa meidän täytyy varmistaa, että tällainen prosessi tehdään ajoissa ja tehokkaasti. Komissio on varmistanut, että vihreä kirja julkistetaan ja että laaja keskustelua tullaan käymään. Ja tarkistusten Tavoitteena on vahvistaa tätä keskustelua. Ja on hienoa, että emme nyt ole langenneet siihen kiusaukseen, että tehtäisiin konkreettisempia ehdotuksia näin varhaisessa vaiheessa. Koska tämä asia on niin monimutkainen ja kun ajatellaan sen poliittista historiaa, mielestäni tämä on paras tapa edetä. Keskustelun tulisi keskittyä tämän tehokkuuden lisäämiseen sisämarkkinoilla ja varmistamiseen, että järjestelmässä voidaan torjua petoksia. En siis vastusta tarkistuksia kolme ja neljä. Ja meidän tulisi pyrkiä saman aikaan uusi järjestelmä mahdollisimman pikaisesti. Ja näistä syistä en vastusta tarkistuksia, joita on tullut Taalerilta. Ja siinä nyt kaikki, koska tämä nyt ei ole mikään kovin kiistanalainen mietintö. Kiitos. Tämä kas kuulostaa selkeältä. Sitten varjoesittelijät Thaler SND-ryhmästä. Thank you, Madam Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten herra Kaisa sanoi, mietintö ei ole ongelmallinen. Tuen hänen työtään ja kiitän häntä työstään. Mielestäni on asianmukaista säilyttää tämä 15 prosentin minimi tarpeeksi pitkään jotta oikeusvarmuus säilyy. Tuosta meidän täytyy arvioida tilannetta uudelleen ja painettaisiin sitä, että yhteismarkkinastrategian pitäisi olla suuntaviivana. Lukkoon lyötyyn lyön järjestelmän käytännön ottaminen 2015 joulukuussa. Siihen meidän pitää pyrkiä. Me, taloustilanne on muuttunut, uusia veropetostrendejä on, kaikenlaisia vaatimuksia, joiden vuoksi lainsäädäntöä on sopeutettava. Joten odotan, että komissio arvioi tilanteen uudelleen ja laatii uuden arvonlisäverostrategian mahdollisimman pian ja ehdottomasti ennen sen kauden loppua, jota nyt tässä jatketaan. Kiitos. Kiitoksia ja Schmidt Alderyhmästä. Kiitoksia ihan lyhyesti. Tämä tarkistus, edustaja Kaasa, ehdotatte, että meidän pitäisi toimia hiukan nopeammin. Onko näin? Eli te puhutte vuodesta 2013. Ja ehdotuksena on, ehdotuksessa on 2015. Mutta sanoitte, että olette Taavrin kanssa samaa mieltä, mutta nyt sitten kuitenkin... Siis tämä on oikeastaan aika sääli koska mielestäni meidän tulisi toimia nopeammin. Eli oikeastaan tuen tätä aikaisempaa ehdotusta. Mutta tämä nyt ei ole mikään kauhean iso juttu, mutta mielestäni koko tämä ALV-järjestelmän aikamoinen sillisanaatti ja meidän pitäisi toimia mahdollisimman nopeasti. Siitä olisi hyötyä erityisesti eurooppalaisille kuluttajille, mutta Kaasan noudatan neuvoani joka tapauksessa. No niin, e, Tietysti herra Kasa vastaa, mutta en usko, että nämä sulkevat toisiaan pois. Taller sanoi, että pitäisi tapahtua jotakin ennen vuotta 2015. Herra Kasa vastaa tähän vielä kohta, mutta ensin otetaan Ashley Fox ECR-ryhmästä. Um, this is a relative... Kiitos. tässä on aika suoraviivan ehdotus. ECR voi kannattaa tätä ja sen valtiot ovat hyväksyneet 15 prosentin minimiasteesta pitäisi jatkaa 15 2015 asti. Parlamentin pitäisi hyväksyä tämä ja meidän pitäisi kannattaa kasan järkeviä ehdotuksia. Kiitän häntä työstä. Kannatan myöskin Schmidtin ja Assajan tarkistuksia, jotka lisäävät arvoa. Mä suhtaudun vähän kaksijakoisesti tarkistuksiin 5 ja 6 taalerilta sovimme, että ALV-strategian vihreä kirja olisi tärkeä asiakirja EUn ALV-järjestelmän suuntaviivojen laatimiseksi. Siksi en halua, että me teemme nyt päätöksiä, jotka sitten eivät kestä, kun ALV-strategia hyväksytään. Sisämarkkinoita minusta pitäisi käyttää argumentiksi ää, verojen suhteen ei tasojen tai muiden suhteen. Single Market Acti pitäisi käyttää ainoastaan petoksen vastaisissa toimissa. As our rapporteur. Esittelijä. With regards to the comments of Mr. Kiitoksia Schmidtin kommenteista. Ehdottaisin, että komission julkistus, ehdotus julkistettaisiin vuoteen 2013 mennessä ja siksi olisin voinut hyväksyä Taalerin tarkistuksen, koska pyysin vain, että vuoteen 2013 mennessä meillä pitäisi olla komission ehdotus, eikä tätä direktiiviä vielä voimassa 2013. Sitten Taalerin tarkistukset. Hän siis sanoi, että mikäli mahdollista, meidän pitäisi siirtyä päättyä vuon, tällaisen yhteisen järjestelmän vuoteen 2015 mennessä, mikäli mahdollista. Ja meidän ei ketään pakottaa, ja minä en vastusta tarkistusta kuusi, mutta kiitäisin kollegoita tuesta. Ja toivottavasti voimme äänestää pian ja sitten saamme kaiken tämän hyväksyttyä. Kiitos. Muistuttaisimme kollegoita, että äänestys on 9. marraskuuta ja tämä menee toiseen marraskuun täysistuntoon, joten kiitokset kollegat teidän puheenvuoroistanne. Siirrytäänpä taas, me olemme jo vähän edellä aikataulustamme. Kiitoksia Rapkain mietintöön, joka koskee valtion tukea kilpailukyvyttömien kivihiilikaivosten sulkemisen helpottamiseksi. Puheenvuoro on teillä, olkaa hyvä herra Rapkain. Dankeschön, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, te tiedätte ja kollegat tiedätte yhtä lailla, että minä olen tehnyt ehdotukseni 27. syyskuuta tästä asiasta. Silloin esittelin mietintöni valiokunnassa. Keskityin vain joihinkin harvoihin tarkistuksiin, tarkistuksiin, jotka koskivat komission ehdotusta. Nyt on jo päättynyt muiden kollegojen tarkistusten jättöaika, ja tähän on tullut 27 tarkistusta. Olen ollut jo vuosi tässä parlamentissa ja normaalisti on niin, että kun näin paljon tarkistuksia tehdään, koko aihe vaikuttaa hyvin kiistanalaiselta. Mutta kun tarkastelen näiden tarkistusten sisältöä, niin ainakin niiden kohdalla, jotka nämä tarkistukset ovat tehneet, näin ei tunnukaan olevan. Näissä 27 tarkistuksessa on oikeastaan vain kolme, jotka eivät ole oman tekstini suuntaisia muut ovat sen poliittisen linjan mukaisia, jota olen ehdottanut. Eli suuri osa näistä kannattaa suuntaa ja joiltakin osin jopa vielä tiukentavat sitä. Mutta haluaisin vielä lyhyesti esitellä muutamalla lauseella kuvailla, miksi tai mikä on ollut oman mietintöni taustalla. Perusta on se, että kun tarkastellaan vaikutusarviota, jonka komission osasto ovat tehneet tästä aiheesta. Olen katsonut sitä tarkoin ja olen katsonut myös itse komission jäsenen päätöksentekoa ja todennut, että komission kollegion päätöksenteko ja kyseinen vaikutusarviointi eivät millään tavalla liity toisiinsa. Ja tämä ei tietenkään ole millään tavalla kummallista, kun tiedetään, että asiasta vastaava komission jäsen Munia, joka vastaa siis valtion tuista, on myös muissa tehnyt myös toisenlaisen ehdotuksen komission ähm, jäsenille kuin mitä enemmistö kollegiossa halusi. Asiasta vastaava komission jäsen Munia ehdotti, että nämä kivihiilituet päätettäisiin vuonna 2018. Tämä sopii myös siihen, mitä komission osastot ovat vaikutusarvioinnissa todenneet. Ja siksi sanonkin teille, että koska komission päätöstä varten, eli vuotta 2014 päättymisvuotena ei ole voitu perustella millään lailla, paitsi ehkä siten, että 2014 sattuu olemaan puolivälissä vuodesta 2010 vuoteen 2018, jolloin nämä tähänastiset tukijärjestelyt päättyvät. Muuta logiikkaa tässä ei ole. Ja tietysti on argumentoitu, että tämän takana on erityisiä syitä, monenlaisia syitä. Nämä eivät välttämättä aina ole yhteensopivia, mutta joka tapauksessa tästä on syntynyt käänteisen vaikutuksen kautta tällainen lopputulos. Minä olen tehnyt Almunian ehdotuksen uudelleen ja kuten totesin, suurin osa tarkistuksista on aivan samalla linjoilla. Haluaisin vielä tehdä toisenkin huomion. Tässä on kyse kilpailuasiasta, valtion tukiasiasta. Tämä on siis kilpailupoliittinen kysymys, ei ympäristöpoliittinen kysymys. Ympäristöpoliittiset seikat ovat vastaavassa lainsäädännössä huomioon otettuna meillä on myös tätä koskevaa lainsäädäntöä. Tässä on kyse valtion tuista – ja monet ovat sitä mieltä, että jos lopetetaan tuki kivihiilen louhinnalle, olisi se jonkinlainen vaikutus ilmastopolitiikkaan, koska silloin olisi vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Tämähän on ihan vääränlainen johtopäätös ensinnäkään. Ei se, mitä säästetään hiilessä, välttämättä mene muutoin säästöön. Se on mm, sähköntuotannossa, se on myös tärkeä raaka-aine kemian teollisuudessa muun muassa. Ja toinen väärä johtopäätös on se, että tämä kotimainen kivihiili vain korvattaisiin ulkomaisella, eli millään lailla ei pääs, säästettäisikään hiilidioksidipäästöissä. Eli vaikka minä periaatteessa hyvin kannatankin näitä ympäristöpoliittisia seikkoja ja olen kannattanut niitä koskevia päätöksiä aiemmin. Ne ovat kuitenkin valtion tuki-asiassa väärässä paikassa. Jos nyt kuitenkin saan sanoa niin, että ne, jotka haluavat ehdotetun aikarajan siirtämistä, pidentämistä, saavat myös olla varovaisia, koska tässäkin on muutamia argumentteja tarkistusten muodossa, jotka eivät ole yhteensopivia valtion tukiaspektin kanssa. Minä haluan keskittyä nimenomaan tuohon valtion tukiseikkaan. Ja kolmas huomautus, joka koskee valtion tukia ja kilpailua, on olemassa ehdotus, jossa esimerkiksi todetaan, että ei haluta minkäänlaista lukkoon lyötyä loppupäivämäärää. Muistuttaisin vielä, että komissio ehdottaa, että nämä tuet tuotantoa varten – lopettamista varten olisivat vuoteen 2010, Almunia on sanonut 2018, mutta koko asetuksen on määrä olla voimassa vuoteen 2026 asti, jotta voidaan ottaa kaikenlaiset ekologiset ja sosiaaliset seikatkin huomioon. Ja nyt kun ehdotetaan, että tällaista aikarajaa ei olisi ollenkaan, niin ei se juridisesti käy, vaikka niin haluttaisiinkin, koska oikeuskäytäntö, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö toteaa, minkä itsekin esitin argumenttina vuoden 2018 puolesta, Siis tuomioistuimen oikeuskäytäntö sanoo, että tukien on oltava alenevia ja näiden on oltava ajallisesti määriteltyjä. Eli aina mennään samaan suuntaan. Haluaisin myös todeta, että tuo 2026 on ennemminkin teoreettinen luku, koska valtion tuet ovat aivan omanlaatuisiaan. Niillä on sellainen vaikutus, että julkinen vaikutus kohdistuu yrityksiin, valikoituihin yrityksiin. Tämä on siis myönteistä hyväksyntää, tukemista. Jos otetaan 2018 tai 2020, kuten jotkut ehdottavat täydelliseksi lopettamiseksi, ei näitä yrityksiä enää ole. Näin tässä yksinkertaisesti käy. Ja siksi ei myöskään ole enää tukia näille yrityksille ja ekologiset vahingot tai sosiaaliset vahingot ovat sitten edessä. Ne on rahoitettava. Sitten ei ehkä puhuta enää valtion tuista, vaan lähdetään työmarkkinapoliittisista toimista. Ja vielä viimeinen, tai toiseksi viimeinen huomautus. Tämä on sellainen, jonka puheenjohtaja Sharon Bowles otti esille oikeusasioiden valiokunnassa minun hyväksyntäni jälkeen. Kysymys kuuluu, onko oikeusperusta, jonka komissio on valinnut, oikea? uskoakseni tähän haluttiin artikla 107, eli tuet ovat mahdollisia, kun neuvosto niistä päättää. Mutta tämä ei sisällä sitä, että meitä on väkisinkin kuultava. Neuvosto on päättänyt pyytää meiltä näkemystä, mutta se on neuvoston päätös. Ja puheenjohtajamme kysymys kuului, eikö meitä tulisi kuulla joka tapauksessa, onko se nyt sitten se artikla 109 muistaakseni. Eli tässä on olemassa myös vertautuva luenne. On kyse toisenlaisesta numeroinnista. Aikoinaan puhuttiin Nitsan sopimuksesta 2002 tukijärjestely, joka nyt on päättymässä, pohjaa kahteen oikeusperustaan, ja nuo kaksi rinnakkaista ollaan nyt otettu esille, ja oikeusasioiden valiokunta, jossa itse istun jäsenenä, sanoo, että kyllä, meillä pitäisi olla tähän vielä toinenkin oikeusperusta, eli täysistuntoa varten, jos me tätä kannatamme, meidän pitäisi käydä alustava äänestys oikeusperustasta ja sitten vasta tästä varsinaisesta mietinnöstä. Ja nyt sitten eh, viimeinen huomioni, joka koskee myös työjärjestystä, rouva puheenjohtaja. Me olemme lähteneet ennaltaehkäisevästi järjestämään varjoesittelijöiden kokouksen. Tämä on nyt vähän hankala, sillä kollegoilla on kovin kiireinen aikataulu olen ottanut yhteyttä moneen varjoesittelijään ja minun mielestäni ei ole tarpeen, että me työstämme jonkinlaista uutta muotoilua. Kysymys kuuluu, otammeko me tämän ehdotuksen vai jonkin toisen ehdotuksen näistä yli 80 ehdotuksesta kuhunkin aiheeseen eikä tämä oikeastaan nyt ole niin ratkaisevaa, valitaanko ehdotus A vai B vai C. Minä olen valmis vetämään tiettyjä ehdotuksia pois, jos nämä kollegat, jotka ovat tarkistuksia tehneet, kokevat, että sillä tavoin teen heille palveluksen, ei epäilystäkään. Eli siksi ehdotan joidenkin varjoesittelijöiden kanssa tästä on jo puhuttukin, että ei haluta lähteä tekemään uutta muotoilua. Eli kuten totesin vielä kertaalleen, lähes 95 prosenttia näistä tarkistuksista on omilla linjoillani ja siksi tekisin ehdotuksen äänestämistä varten, ja toimittaisin sen varjoesittelijöille. He voivat kommentoida sitä ja näin voimme tätä tietä saada aikaan kompromissin. Haluan tähän vielä ehdottomasti todeta, että tämä kompromissin muodostaminen ei voi tapahtua koko valiokunnassa tämä 2014, 2018, 2020 on sellainen, josta ei ole kompromisseja, koska kyseessä olevissa jäsenvaltioissa tämä tarkoittaa kysymystä työttömyys vai ei-työttömyys kyseessä oleville työntekijöille. Eli ei voida tehdä kompromissia niin, että ollaanko vähän työttömiä tai ei vähän työttömiä. Ei sellaista ole. Eli jonkinlainen päätös täytyy tehdä siitä, mitä halutaan. Mutta tämä ei sitten ole enää niin ongelmallista, kun jonkinlainen peruspäätös on tehty. Ja siksi haluaisin että luovumme tuosta huomisesta varjoesittelijöiden kokouksesta, koska en kuitenkaan ole saanut kaikkia varjoesittelijöitä kiinni. Tämän halusin korrektiuden nimessä sanoa teille, rouva puheenjohtaja. Näin, tästä kokouksesta on tullut turha. Kiitoksia, kiitos, siinäpä selkeä ja tarkka esitys siitä, mikä on esittelijän kanta. Ja nyt varjoesittelijät, ensinnäkin Inhet Feld Alderyhmästä. Um, thank you, Chair. I can be... Kiitoksia painehtoja. Voin puhua ihan lyhyesti. ALDE pitäisi parempana tukea komission ehdotuksia. Eli me emme ole samaa mieltä näistä muutoksista, joita Rapka ehdottaa, ja täytyy sanoa, että määritelmän vuoksi me emme myöskään tuo näitä tarkistuksia, koska niissä mennään vielä pidemmälle kuin näissä muutoksissa, joita te ehdotatte. Ja vaikka tiedän, että ei voida tehdä muutoksia yhdessä yössä, Tämä nyt ei ole ongelma, joka olisi ollut olemassa vasta eilisestä lähtien, vaan tästä on puhuttu jo vuosikausia, eli peräti vuosikymmeniä. Ja tällä alalla on ollut runsaasti aikaa tehdä uudistuksia, ja joissain maissa on tehtykin. Ja olisi epäreilua, jos nyt palkittaisiin tiettyjä maita siitä, että ei ole toteutettu uudistuksia, ja sitten rangaistaan niitä maita, jotka ovat tehneet tehtävänsä. Myöskin nyt talouskriisin aikana ja valtavien budjettileikkausten aikana meidän täytyy hyvin tarkkaan harkita, mihin rahamme panemme, ja haluammeko todellakin maksaa menneisyyden ongelmista, vai haluammeko nyt investoida euromme tulevaisuuden haasteisiin. Ja ALDE valitsisi tämän jälkimmäisen vaihtoehdon. Siksi puheenjohtaja, me tuemme komission ehdotusta, vaikkakin katsomme, että se nyt on jo kompromissi. Olisimme halunneet mennä hiukan pidemmälle, mutta se nyt on kuitenkin ihan hyväksyttävissä oleva kompromissi. Emmekä tue siihen mitään muutoksia. Kiitos. I have then, uh, Mr. Kluta. Kluta seuraavana GUE-ryhmästä. Ja, danke schön. Ja, ich... Kiitoksia. Niin, tässä vaiheessa toisin kuin kollegat, jotka puhuivat ennen minua, haluaisin tukea Rapkaan esittämää linjaa mutta olin ehdottanut, että 2020 olisi tämä raja. Ei olisi mikään ongelma myöskään suostua tähän 2018 ehdotukseen. Se nyt siis ei ole mikään ongelma. Eli voin luopua tästä ehdotuksesta. Ja sitten 2018 ehkä siihen voisi vielä selvittää, että Saksassa, eli Saksassa ja Espanjassahan vaikutus on suora ja Saksassa on sopimus hiilen ja hiiliteollisuuden ja politiikan välillä. Esimerkiksi AY-liikkeet poistuvat tästä vuonna 2018 mennä. Tästä on sovittu jo poliittisesti ja tietysti tällä on ollut merkitystä, että tämä hyväksyntäkesto oli kahdeksan vuotta, 2002, 2010, 2010, 2018. Ja ihmiset, jotka ovat käyneet näitä neuvotteluita, ovat sopineet näistä siitä, että näitä päivämääriä ei muuteta, jotta politiikka olisi läpinäkyvää. No sitten vielä haluaisin viitata siihen, ja Allen kanssa olen siitä samaa mieltä, että hiilikysymyksiä ei voi katsoa pelkästään kilpailupoliittiselta kannalta, hiili on pitkäaikainen raaka-aine. Ja jos ajatellaan vaikka öljyn loppumista, se mitä öljyllä on nyt tehty, hiili voi osittain korvata sitä. Ja siksi mielestäni on tärkeää, että meillä on poliittisen varmuus. Eli epävarmuissa tapauksissa pitää myöskin turvata valtion tuet. Ja hiilin tuotanto on pidettävä yllä. Eli tämä nyt on toinen viesti, jonka haluaisin teille välittää. Eli hiiltä ei pidä katsoa vain siksi, että sitä käytetään sähkön tuottamiseen. Se nyt ei ole ratkaiseva kysymys. Minä kannatan tietysti sitä, että meidän pitää lisätä tätä nopeasti muiden energiamuotojen käyttöä, mutta meidän täytyy kuitenkin pitää huolta näistä varastoista. Ja kyseessä on teknologinen kysymys, joka on avoin tulevaisuuden osalta. Ja EUn kanta on se, 95 ja tätä ei voi katsoa ainoastaan kilpailupolitiikan kannalta, vaan myöskin teollisuuspolitiikan kannalta. Ja tämä nyt halusin esittää kommenttina tässä vaiheessa. Mr. Langen from the PP e Langen kansanpuolueen ryhmästä. Kiitoksia Kansanpuolueen näkökulmasta voin todeta, että kollega Rapkain mietintö saa meiltä täyden tuen. Tässä on vain joitakin poikkeavia näkemyksiä, jotka me vielä sisäisesti selvitämme, mutta ensinnäkin kiitokset esittelijälle hänen ehdotuksensa tällaisen kattavan kompromissin tekemisestä tarkoittaisi sitä, että minun ehdotukseni vuoteen 2020 kehittämisestä ei näkyisi tuossa kompromississa. Voisin hyväksyä myös vuoden 2018 ja argumentoida ryhmässämme sen puolesta. Mielestäni tärkein seikka tässä koko mietinnössä on se, että ensinnäkin on todella kysymys kilpailuasiasta, puhtaasta kilpailuasiasta, josta komissio päättää, ja asiasta vastaava komission jäsen Almunia on ehdottanut vuotta 2018 tarkan tieteellisesti perustelun tutkimuksen pohjalta. Miksi komissio ei tätä ole hyväksynyt, sitä minä en yksityiskohtaisesti voi arvioida. Luulen, että tämä johtuu ehdotuksen vääristä perusteluista. Tässä nimittäin pohditaan ilmastonsuojeluseikkoja kaikissa mahdollisissa kohdissa. Joka paikassa tekstissä puhutaan ilmastonsuojelusta, mutta nämähän ovat puhtaat kilpailusyyt. Tämä on puhdas kilpailuasian päätös. Kyse on siitä, miten pitkälti voidaan käyttää kansallisia varoja, jotta voidaan saada aikaan järkevä, sosiaalisesti siedettävä alasajo tuotannosta luopuminen. Ja tätä kysymystä me olemme täällä talousvaliokunnassa aiemmin käsitelleet aina yksimielisesti asiasta vastaavan kilpailukomissaarin kanssa kaikkia näitä kysymyksiä, eri kansallisvaltioita koskevia. Minä olen ollut jo 16 vuotta jäsenenä tässä valiokunnassa ja viime vuosina sellaisetkin kysymykset, jotka ovat olleet vaikeita, kansallisesti. Esimerkiksi tietyn tyyppisten pankkien kysymykset on ratkaistu kilpailukomissaarin tahdon mukaisesti. Ja minun tarkoituksenani on, että tässäkin asiassa otetaan huomioon kilpailutekijä Almuunian lähtökohta ja annetaan hänelle laaja-alaisesti tukea. Ei mennä sen pidemmälle, vaan sanotaan kyllä, me hyväksymme tämän tutkimuksen ja emme edellytä mitään lisäselvityksiä, jos saadaan tuo 2018 aikarajaksi ja siten voidaan taata kahdeksan vuoden siirtymäkausi. Ja sitten tuo ilmastomerkitys, se on enintään murtoosina laskettavissa, sillä ne kivihiili laitokset, joita tällä hetkellä on olemassa, jotka käyttävät kivihiiltä, hiilivoimalat, siirtyisivät toisenlaiseen hiileen, ruskohiileen, joka on ilmaston puolesta huonompi vaihtoehto. Tuodaanpa hiiltä sitten Australiasta, Kanadasta tai Puolasta on saman tekevää ilmaston näkökulmasta. Ei näitä voimaloita sen vuoksi suljeta, että torjutaan jokin aiemman saksalaisen kivihiilen tuotannon ylläpitäminen. Minä sanon tämän nyt oman maani näkökulmasta. Me tiedämme, että vain harmat maat enää louhivat kivihiiltä ja polttavat sitä. Ja minä pyydänkin, että tuetaan herra Rapkain ehdotusta järkevän solidaarisuuden nimissä. Kiitoksia. Uh, Mrs. Swinburne. Swinburne. Thank you. Um... Kiitos. Esitän Stretchekin kommentteja. Hän ei valitettavasti pääse paikalle, mutta hänen kommenttinsa heijastavat pitkälti EPV Langen kantoja. Ja hän tarkistuksissaan tukee Langenin tunnelmia ja alleryhmän kommentit. Tämä on kilpailukysymys. Kysymys on kilpailukyvystä, ja sitä ei pidä unohtaa. Ja sitten varjostelijamme on valmis tukemaan mietintöä nykymuodossa, mutta haluaisin painottaa erityisesti kilpailuaspektia. Have, uh, Mrs. Um... Täällä on Muniz. Sorry, I haven't seen eh, the committee yeah, no, it's, your name. It's okay, thank you, President. Ei se mitään. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt espanjalaisten sosialisten nimissä. Tehän tiedätte, että Ramon Oreja, joka on meidän jäsenemme tässä valiokunnassa, ja hän nyt joutui lähtemään parlamentista ja hänestä tuli ministeri Espanjassa. Espanjan sosialistivaltuuskunta tukee tätä Rapkain mietintöä. Katsomme, että se on vastuuntuntoinen mietintö ja siinä vastataan tähän kriittiseen tilanteeseen, joka liittyy Euroopan hiilitilanteeseen. Sehän on lähes ainoa energialähteemme, joka on täysin eurooppalainen. Eli sosialistit Espanjassa tukevat tätä Rapkain mietintöä mutta olemme tehneet kuitenkin erinäisiä tarkistuksia ja haluamme korostaa joitain kohtia. Ensinnäkin me katsomme, että meidän tulee enemmän korostaa Euroopan omien energialähteiden käyttöä, koska joissain jäsenvaltioissa on vain hiiltä omana hi- energialähteenä. Ja se täytyy ottaa esiin tässä mietinnössä. Se on yksi lähtökohdista, kun lähdemme analysoimaan näitä valtion tukia. Ja toiseksi, kun otetaan huomioon tämä lähtökohta, eli valtion tukien, kuten Rapkai totesi mietinnössään, valtion tukien on oltava voimassa, kun lopetetaan tuotantoa, mutta myöskin kun muutetaan tuotantoa joissain tuotantolaitoksissa. Ja näin ollen me katsomme, että meidän täytyy katsoa näitä tarkistuksia, jotka liittyvät tutkimukseen, valtion tukia, tuotannon muuttamiseen, puhtaaseen energiantuotantoon. Ja myöskin haluaisimme lisätä tähän rapkain mietintöön, että meidän pitäisi löytää nyt konsensus tässä valiokunnassa, että määräaika, siis mehän halusimme pidentää tätä vuoteen 2020 asti, ja täytyisi myöskin viitata sosiaalidumppaukseen. Eli tuodun hiilen pitää täyttyä, täyttää tiedet minimiympäristöehdot, jotta Euroopassa voidaan hiilen alalla kilpailla tasapuolisesti. Ja myöskin katsomme, että täytyy mainita tarve pitää strategisia reservejä Euroopassa sillä tavalla, että koska hiili on Euroopan ainoa oma energialähte ja meillä pitäisi olla minimituotantoa, kun ajatellaan näitä sulkemisia, tai jos tulee energiakriisi, me katsomme, että kun suljetaan tällainen kaivos, sitä ei enää voida avata. Ja meidän täytyy muistaa, että kaikkia kaivoksia ei pidä sulkea, koska niitä saatetaan tarvita tulevaisuudessa. Näitä strategisia hiilivarastoja saatetaan jossain vaiheessa tarvita Euroopassa. Kiitos. Okei, okay, um... Ähm. No niin, minua on pyydetty hyvin myöhään vasta puheenjohtajaksi tähän kokoukseen ja minä halusin esittää jonkinlaisia kommentteja. Myös esitän ne nyt jäsenenä enkä toimivana puheenjohtajana. Muutama huomio, ne ovat aika samoilla linjoilla monien puhujien kanssa, mutta ehkä samoilla linjoilla myös aiempien näkemysten kanssa on selvästi tarve tukea työpaikkojen menetyksen vuoksi on saatava aikaan jonkinlaista uudelleensuuntautumista tuotannossa, mutta tämä on jo toinen seikka, tai me olemme tehneet tämän jo useampaankin kertaan. Emmekä voi jatkaa sitä, että kilpailupolitiikan puitteissa myönnetään lukemattomia poikkeuksia fossiilisen polttoaineen tuotannolle. Ymmärrän, mitä sanotte, herra Rapkai, mutta meillä on tässä parlamentissa ilmastonmuutokseen liittyvää politiikkaa. Tämä on täysin sen vastaista. Ymmärrän, että teillä on tästä erilainen metodologia, erilaiset perusteet, ja herra Langen, haluaisin puhua ilman, että keskeytätte. Minä uskon myös, että meidän tulisi tukea jonkinlaista uskottavaa päivämäärää, ja siksi tähän on kompromissi, herra Rapkai. Tässä on kompromissi näistä aikarajoista. Minä olisin valmis hyväksymään aiemman aikarajan, jos te olisitte valmis olemaan poistamatta nuo viittaukset ilmastonmuutoksen torjumiseen ja siihen vaatimukseen, että nämä tuotantolaitokset suljetaan aikarajaan mennessä. Espanjan kollegat sanovat, että pitäisi pyrkiä saamaan tukea puhtaaseen tuotantoon siirtymiselle. Sekin on seikka, joka liittyy ilmastonmuutokseen, jos me keskittyisimme kilpailupolitiikkaan politiikkaan. Se on tietysti tärkeää, että tuki, jota annamme kaivoksille lähitulevaisuudessa, ei ole epäreilun kilpailun muoto niille maille, jotka eivät tue hiilen tuotantoa ja sillä tavoin jatkavat fossiilisen polttoaineen tuotantoa. Tämä luonnollisesti on kilpailua myös puhtaampien energiamuotojen tuotannon kanssa. Eli millä tavalla asiaa, asiaa tarkastellaankin, tämä on perustavanlaatuisesti kilpailukysymys, jolla on oma ympäristöulottuvuutensa yhtä lailla. Joten kuten sanoin, olen avoin niille, jotka etsivät järkevää tapaa ratkaista tämä. Me emme halua saattaa ihmisiä työttömäksi, mutta minusta meidän on tarkasteltava komission ehdotuksia sellaisella tavalla, joka tarkoittaa sitä, että me puhumme ehdotuksesta, joka pyrkii sulkemaan kaivokset. Ja tämän mukaisesti, jos niitä ei suljeta ja jos ne ovat kannattavia, niiden tulisi maksaa tukensa takaisin kilpailupolitiikan mukaisesti. Mielestäni se on hyvin looginen taloustieteen päätelmä tästä politiikasta, joten uskon, että me voimme saada aikaan kompromissin. En ole nyt pitämässä tiukasti kiinni tuosta päivämäärästä, jonka laitoin tarkistuksen, mutta toivon, että esittelijä ei lähtisi poistamaan näitä tarkistuksia, jotka koskevat ilmastonmuutoksen torjumista ja tuosta sulkemista jonakin ajankohtana tämän aikakauden puitteissa. Joka tapauksessa pitäisi olla sellaista politiikkaa, että viime kädessä näitä pyritään sulkemaan. Kiitos. Ja nyt annan takaisin puheenvuoron itselleni puheenjohtajana ja siinä ominaisuudessa puheenvuoron takaisin esittelijälle. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt puhun teille siis valiokunnan jäsenenä ja sitten välillä taas puheenjohtajana. Eli kuten sanoitte, tämä täytyy olla järkevä, eli mitä sillä nyt tarkoitetaan, se on kysymys. Jos puhutaan päivämääristä tai asianmukaisuudesta. Meidän täytyy puhua selkeästi. Tällä kaikella on merkitystä ilmaston kannasta ja tietysti kaikessa energiatuotannossa on myöskin ympäristöulottuvuus. Siitä ei ole kysymys. Mutta onko kivihiili vaatimukset Saksassa ja Romaniassa ja Espanjassa ja Unkarissa. Nämä ovat maita, joita tämä eniten koskee. Eli ainakin omasta kokemuksestani voin sanoa, että jokainen kilo kivihiiltä, jota ei edistetä, korvataan sitten hiilellä, joka tulee kolmansista maista. Ja sillä ei ole mitään merkitystä silloin hiilidioksidipäästöjen kannalta. Eli tämä täytyy muistaa. Voidaan puhua tietysti, kun me mietimme näitä asioita, että meidän täytyy ottaa mukaan myöskin se, mistä minä olen puhunut, mutta myöskin mistä Klute mainitsi. Eli kyse ei ole pelkästään sähkön tuotannosta, vaan teknologian edistämisestä, raaka-aineiden varmistamisesta sähkön lisäksi. Ja sitten pitää vielä mainita Intfeld, että kivihiiliä, hiiltä voidaan katsoa jonain, joka kuuluu menneisyyteen, mutta se ei kuitenkaan ole näin. Hiiltä tullaan käyttämään yhä enemmän ympäri maailmaa, ja siitä ei pääse mihinkään. Näin se vain on. Mutta öljyn ja kaasun lisäksi kivihiilellä on hyvin laaja käyttö, käyttömahdollisuuksia, ja se mitä Kiinassa ja muualla tapahtuu, no meillä on nyt pieni käsitys siitä. Mutta jos eurooppalaisella teknologialla onnistumme edistämään ja tehostamaan esimerkiksi sähkön tuotantoa ja kehittämään tätä teknologiaa eteenpäin, meillähän on eurooppalainen teknologia, joka on maailmanlaajuisesti johtavaa, jota halutaan viedä kynnysmaihin, niin teemme jotain hyvää ilmaston hyväksi. Eli tämäkin pitää muistaa, ja vielä haluaisin todeta, että kun sanotte, että näitä uudistuksia ei ole toteutettu, no se riippuu aina siitä, miltä tasolta lähdetään liikkeelle. Eli maa, jossa on vaikka 200 000 työpaikkaa, siellä on helpompi mennä nollaan kuin maassa, jossa tämä koskee 600 000 työpaikkaa. Voin puhua omasta maastani ja muistan, että hiiliteollisuudessa oli 600 000 työpaikkaa nyt on enää 20 000. Voidaan tietysti sanoa, että hienoa, nämä 2000, 20 000 voidaan heti toimittaa kortistoon, mutta se toittaisi ongelmia paikallistasolla. Ja miten tässä sitten toimitaan työpaikkojen suhteen ja muuten sosiaalisesti pitää toimia kestävästi. Ja sama koskee myöskin Espanjan hiiliteollisuutta. Espanjassa olen käynyt tutustumassa tilanteeseen vähän tarkemmin ja huomenna tulee vieraita Espanjasta, kivihiilialan edustajia. Tämä liittyy tietysti siihen, mitä tapahtuu omassa maassani. Mutta kuitenkin haluaisin vielä todeta, että alan asiantuntijana – ja se, mitä nyt kilpailuasioista vastaava komission jäsen on ehdottanut. Ja hänen on todennut, että valtion tukia ei pidä antaa liian kauan, niiden pitää olla aleveneviä. Ja monissa tarkistuksissa tätä on yritetty poistaa, mutta tukien täytyy olla alenevia. Ja niiden täytyy myöskin olla läpinäkyviä. Ja minä sanoin jo aluksi, että olin jo 2002 tässä asiassa esittelijänä, eli tunnen tämän keskustelun erittäin hyvin ja tiedän, mitä perusteluita tässä oli taustalla. Ja tietysti perusteena oli myöskin se, että haluamme poistaa nämä mahdollisimman nopeasti, mutta silloin perustelu oli myöskin se, että tämä halutaan pitää ikuisesti, ainakin vuoteen 2015 asti, ja silloin todettiin, että mikäli tuomioistuin toteaa, että näiden valtiotukien tulee olla alenevia, eivätkä ne saa olla suhteettoman pitkiä. Silloin tämä hyväksymisajan kohta sanottiin, todettiin, mikä on tämä suhteettoman pitkä. Että sen ei pitäisi olla mikään liian lyhyt aika. Puhuttiin kahdeksasta vuodesta. Ja myöskin muissa vastaavissa valtioituissa on tehty samanlaisia ehdotuksia esimerkiksi telakkateollisuudessa – ja meillä pitää myöskin olla aika, jolloin tätä asiaa ajatellaan. Ja sitten toisin kuin asetus, joka nyt on menossa umpeen, ja asetus, joka astuu voimaan, niiden välinen ero on se, että nyt loppuvassa asetuksessa ei sanota, että tuet loppuisivat, mutta nyt hän puhutaan tästä vuodesta 2018, silloin tuet loppuvat. Ja tätä nyt mielestäni ei ole kyseenalaistettu, mutta kuitenkin Haluaisin todeta, että joka on kilpailukykyinen, ei voi vaatia tällaista tukea. Ja nyt puheenjohtaja, tähän olette myöskin jäsen tässä valikunnassa. Ja haluaisin, että näette myöskin sen, kun te puhuitte näistä takaisinmaksuista, mutta jos nyt katsotaan, miten normaalisti toimitaan valtion tukien osalta, esimerkiksi kun annetaan tukea uudelleenjärjestelylle, silloin – Kyse on yrityksistä, jotka eivät ole kilpailukykyisiä ja silloin on kyse tällaisista kilpailutuista, joten tässä ei nyt saa olla epätasa-arvoista kohtelua, mutta halusin nyt vielä ottaa esiin tätä filosofia-ajattelun takana. Mutta haluaisin nyt toimia niin, olen nyt katsonut Intfeltin kanssa ja itse asiassa, mikä koskee tätä itse asiaa, mitään kompromissimahdollisuuksia ei ole, koska mielestäni vuonna 2018 Saksan, Espanjan ja Romanian teollisuuden kohdalta. Ja täytyy muistaa työttömyysongelmat ja irtisanomiset. Nämä täytyy muistaa. Jos me on tehdä, niin okei, minä en haluaisi näin toimia. Se ei onnistu. Mutta sitten varjoesittelijöiden kanssa voidaan tehdä ehdotuksia sen suhteen, miten käsittelemme tiettyjä tarkistuksia, ja varmasti saamme aikaan hyvin nopeasti tuloksen tällä tavalla. Halusitte vielä käyttää puheenvuoron, mutta hyvin lyhyesti, koska meidän on edettävä. You know. Hyvin lyhyesti. Me saatamme olla eri mieltä poliittisista kysymyksistä, mutta en hyväksy ehdotusta, että meidän kantamme automaattisesti johtaisi työttömyyteen. Siihen ihmiset saisivat potkut. Tämän valiokunnan jäsenenä ihan oikein huomaat, että, että tämä on seitsemäs päätös jatkaa tätä järjestelyä. Tämä ei ole mikään eilen syntynyt ongelma. Ja ei voi sanoa, että se, että me vastustamme uutta jatkoa, että tytöttömäksi jääminen on meidän vikkaamme. Jos me tekisimme tämmöisen päätöksen pankkijärjestelmästä, jos me päättäisimme ää, antaa tukia se pankkijärjestelmälle vuosikymmeniä, jos kyseessä on tulevaisuuden, tulevaisuuden teollisuuden ala, sitten sen pitäisi saada tarvita tukiaisia vuosikymmeniä. No niin, keskustelu oli aika eloisa ja me emme kai aio muuta kuin vain verottaa heitä, joten emme pelkästään vain tue heitä kaiken aikaa. Lyhyesti minä pyydän, meillä oli hyvin eloisa keskustelu. Huomautus vain, nämä kivihiilen tuet ovat pienemmät kuin eh, kymmenen vuoden aikana olleet kuin mitä tuki yhdelle yksittäiselle alankomaiselle pankille yhden päivän aikana tämän rahoituskriisin myötä. Ehkäpä tämä nyt ei ollut asiallinen vertaus, koska rahoitusala on tuettu eh, miljardeilla ja odotamme, että se jossakin vaiheessa vielä maksetaan takaisin, on vastaus tuohon. Meillä oli erittäin hyvä keskustelu. 9. päivä marraskuuta äänestämme ja täysistuntoon tämä menee toiseen täysistuntoon esittelijämme vastasi moniin kysymyksiin erittäin hyvin, eli uskon, että tämä saa valiokunnassa vahvan tuen. Tämä hänen ehdotuksensa. Voimmeko nyt edetä? Stolajanin mietintö, joka koskee direktiivien 98-78, luen näitä ääneen. Kyse on kuitenkin finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvontaa koskevan direktiiviryppään muuttaminen. Puheenvuoro on teillä, olkaa hyvä. Ruman. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Meillä on ehdotus direktiiviksi tai oikeastaan kolmeksi, jotka koskevat lisävalvontaa. 2002-18 direktiivi keskittyy lisävalvontaan, finanssiryhmien valvontaan. Sitten on kaksi muuta direktiiviä. Yksi liittyy lisävalvontaan, erityisesti vakuutus vakuutusyhtiöiden tai niiden osien valvontaan. Ja sitten 2648, joka liittyy luottolaitoksiin. No, eli kysytään finanssiryhmittämistä, jolla on bisnesmallit, jossa tarvitaan palveluita ja tuotteita rahoitusmarkkinoiden eri sektoreille. Eli kyseessä on ryhmiä, joihin kuuluu pankkeja, vakuutusta, investointa ja myös varainhallintaa direktiivin tavoite. Ja tämä direktiiviehdotus, joka muuttaa niitä, nämä kaikki pyrkivät äh, hallitsemaan mahdollisia riskejä, jotka johtuvat siitä, että pääomaa käytetään monin tarkoituksiin tällaisissa finanssiryhmissä. Ja tässä hallitaan riskejä, jotka liittyvät tällaisiin ryhmiin, ryhmien monimutkaisuuteen, äh, kes, hallituksen kes, johdon keskittyminen eturistiriittoihin ja sen sellaiseen. Tämä direktiivi 2002-87 on tämä perusdirektiivi, joka otti käyttöön tämän ryhmittymän tason valvonnan, kun se hyväksyttiin. Tarkoituksena oli, että usean vuoden jälkeen arvioidaan tilanne uudelleen. Ja Euroopan komissio aikoo tehdä tämän arvion kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe liittyy nykydirektiiviehdotukseen, joka keskittyy kaikkein kiireellisimpiin teknisiin kysymyksiin. Ja tämä on tulosta kuulemisten sarjasta. Tässä kuultiin vakuutusyhtiöitä, pankkeja, otettiin huomioon ää, myöskin kaikki työnottovaikutukset muut ja ehkä tänä vuonna ensi vuonna arvioidaan myöskin syvällisemmin ja keskitytään pääomittamiseen, pääomaan ja sovellusalaan ja muuhun. Tämän direktiiviehdotuksen tarkemmat muutokset ovat ensinnäkin se, että pyritään pääsemään eroon jostakin mustista aukoista, joita aikaisemmissa direktiiveissä oli. Meillä on nyt säädöksiä ja valvontaviranomaisilla mahdollisuuksia valvoa finanssiryhmittymiä mutta sektorikohtaisesti. Kun tällainen pankki tai vakuutusryhmä muuttaa luonnettaan, kun se esimerkiksi hankkii toisen yrityksen, uuden yrityksen uudelta sektorilta, ja jos se nyt muuttuu esimerkiksi tällaiseksi sekaholding yritykseksi, Näyttää sille, että nykydirektiivit jättävät tällaisen mustan aukon. Eli valvonta ei voida siirtää tällaiselle sekä holding-kampanjiin. Sen sovelletaan sitten pankki- tai vakuutusryhmän valvonta ainoastaan. Tässä määritellään myöskin paremmin, mitkä ovat vastuulliset viran, valvontaviranomaiset. Yleensä maissa on pankkivalvonta ja sitten on vakuutusvalvontaa ja muita rahoitusmarkkinoiden valvontaa. Maat eroavat siinä, miten valvonta järjestetään. Nyt ideana parantaa koordinaatiota, kun kysymys on, kuka tällaista finanssiryhmittymää valvoi, sellaista, jossa on jollain toimintaa, pankkitoimintaa, investointipankkitoimintaa, vakuutustoimintaa. The second big change is regarding identification of financial conglomerate. Toinen iso muutos on tämän rahoitusryhmittymän määritelmä. Ja tässä on säännös, jossa kaikissa tapauksissa varanhallinta yhtiötetään mukaan. Direktiivi tarjoaa tämän mahdollisuuden, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Eikä ole selvä, millä kriteereillä tämä päätös tehtäisiin. Erityksessä on myöskin määr, määräys, että annet, annettaisiin viivoja siitä, miten isolle ryhmille annettaisiin poikkeuslupa niin, että ne eivät Mihin ei kohdistuisi lisävalvontaa. Tarkoituksena on, että finanssiryhmittymät identifioitaisiin pikemminkin enemmän riskin pohjalla. Ja halutaan välttää se, että jos, joskus pienet ryhmät finanssiryhmittymät päätyvät äh, valvottaviksi ja sitten isot ryhmät välttävät valvonnan. On myös muitakin muutoksia, mutta määritelmien päivittäminen, ja myöskin finanssiryhmittymään pääomaan määritelmä ryhmittymän tasolla. Tämä määritelmä muuttuu tiedät, että meillä on uusia eurooppalaisia viranomaisia, kuten Euroopan pankin valvonta, Euroopan vakuutus- ja eläkevalvonta. Ja tässä uudessa direktiiviehdotuksessa lisävalvonnan suhteen on välttämätöntä viitata näihin uusiin eurooppalaisiin valvontaviranomaisiin että käy selväksi, että näillä viranomaisilla on oikeus antaa suuntaviivo, valvontaan liittyviä suuntaviivoja. Mä pyrin identifioimaan tästä ehdotuksesta jotakin asioita. Kuten tiedätte, meillä on tämä vakavaraisuus kakkosdirektiivi tulossa, joka tulee vako, joka liittyy vakuutus- ja jälleenvakuutustoimintaan. Ja tarkoituksena olisi, että jäsenvaltiot täytäntöön panisivat siitä 2012 lähtien. Ja näyttää siltä, että tässä ehdotetussa direktiivissä ei ole mitään viittausta Solvensi kakkoseen, jota täytyy myös sopeuttaa. Liittyen näihin komission ehdotuksiin, jotka koskevat olemassa olevia direktiivejä. Tässä on, on myöskin kysymyksiä siitä, josko tällaiset markkinoilla välittävät entiteetit tulevat valvontaan tai ei. Ongelma on, että joku viranomainen voi tehdä jonkinlaisen valvontapäätöksen ja Muitakin sitä saattaa olla. Ja sitten savittelua pitäisi olla myöskin viranomaisten koordinointiin liittyen. Tavattuani neuvoston edustajia eri tasoilla. Neuvostolla kun tapaamisia on jo ollut tähän direktiiviehdotukseen liittyen. Vaikuttaa sille, että tässä ei ole mitään kiistanalaista neuvostossa. Ainakin jäsenvaltioiden suunnalta tuli tietoa, että useimmat jäsenvaltiot ovat pyytäneet neuvo- neuvostoa lykkäämään täytäntöönpanon takarajaa jäsenvaltiotasolla. Marraskuussa jatkan työskentelyä varjoesittelijöiden kanssa valmistellakseni mietintöä. Ehkä, että se olisi valmis marraskuun lopulla. Kiitoksia herra Stolajan varjoesittelijät Skinner S&D-ryhmästä. Kiitoksia näistä huomioista. On erittäin hyvä kuulla näitä kommentteja ennen työtä, jota tulemme tekemään, ja olen samaa mieltä siitä, että meidän tulee korostaa tiettyjä seikkoja tässä mietinnössä. Eräs suuri ulkomainen vakuutusyhtiö, joka toimii Euroopan tasolla sekä erillisenä vakuutusyhtiönä että myöskin ryhmänä, ja ihmiset olivat huolissaan siinä, ovatko nämä, olisivatko nämä holding-yritykset enää olemassa, ja tämä on ihan lähihistoriaa. Eli valvonnan tehostuttua olemme nyt joutuneet maksamaan, mikäli emme pysty valvomaan näitä suuria yritysryppäitä. Tämä koskee nyt varainhallintaa, pankkialaa, Eli komission ehdotus on tähän mennessä ihan hyvä, eli suljetaan nämä porsanrajat vuoden 2002 lainsäädännöstä. Sehän oli kuin eilen, itse olin täällä silloin, ja tuntuu, että nyt olemme etenemässä hiukan, mutta ehkä meidän täytyy nyt odottaa näitä arviointeja suuremmista kysymyksistä. Se ei tarkoita, että me haluaisi tehdä mitään, mutta ehkä viisainta olisi nyt miettiä, mitä seuraamuksia tällä on, koska monet näistä että yrityksistä rahoituspalveluiden alalla ovat hyvin monimutkaisia. Meidän täytyy harkita näitä hyvin tarkkaan ja sitten toimia sen mukaisesti. Parlamentin rooli tässä kysymyksessä on tarkastella näitä eri esityksiä sitä mukaan, kun niitä tulee. Ja meidän tulee todellakin toimia yhdessä komission kanssa. Eli ehkä tämä on yksi niitä mietintöjä, joissa voimme tehdä hyvää yhteistyötä komission kanssa. Voin tukea teitä, niin kuin teimme Omnibus 1 neuvotteluissa. Silloinhan teimme todellisia muutoksia ja muutimme tämän yhteiskomitean roolia. Ja kun olin opa kysymyksissä esittelijänä rahoitusalan paketin osalta, sain käsitystä siitä, mitä tarvitaan kun ajatellaan tätä eroa sen välillä, mitä teemme suoraan ja miten välillisesti myöskin toimimme. Ja silloin me huomasimme, että me tarvitsemme jotain, joka yhdistää sinne jonkinlainen yhteiskomitea. Ja se on nyt sitten rahoitusalan paketin lainsäädännössä ja asetuksessa, joka siihen liittyy. Ja uskon, että sillä tulee olevan keskeinen rooli – ja meidän tulee siksi korostaa tätä tässä mietinnössä, koska on selvää, että on asioita, jotka liittyvät vakuutuksiin, pääomaan, pankkialaan. Ja ne eivät ole lintuja eivätkä kaloja. Ja meidän täytyy siis varmistaa, että me tarkastelemme, mitä, mikä on kyseessä ja mikä eläinlääkäri sitten hoitaa nämä asiat. Ja tämä on yksi kriittinen ala, jolla meidän täytyy varmistaa, että meillä on vakaat rahoituspalvelut ja myöskin meidän pitää pitää pää kylmänä. Eli näin kolmen komitean kolmitasoinen työ ja tulevat virastot, joita on kaavailtu, ne ovat erittäin tärkeitä tällä alalla. Ja minä tulen auttamaan teitä, kun mietimme resursseja ja ajatuksia sen suhteen, millä tavalla voimme vahvistaa tätä roolia. Tämä on erityinen kysymys. Ja hiukan minua ovat häirineet huhut, että ihmiset eivät enää olisi sitoutuneita – liittyen näihin valvontaelimiin. Mielestäni parlamenttina meidän roolimme on painostaa näitä tasoja, tahoja ja varmistaa, että sieltä tulee uusia tuoreita ideoita sen suhteen, miten näitä aloja tulisi hoitaa. Eli odotan kovasti yhteistyötä teidän ja muiden varjoistelijoiden kanssa ja haluan varmistaa, että sitoumukset, joita on jo tehty, ovat sellaisia, joiden avulla voimme saada aikaan parhaan tuloksen tässä työssä. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten vihreiden edustajana herra Giegold. Thank you. Um... Kiitoksia. No, ensinnäkin on mielenkiintoista, että kahdeksan vuoden jälkeen meidän on otettava esille nämä porsareijat. Se on todella tarpeen. Olen samaa mieltä siitä, mitä todettiin, että komissio on esittänyt monia tärkeitä seikkoja, joita valiokunnan tulisi tukea. Olen siis samaa mieltä, mitä todettiin. On kuitenkin muutama seikka, jotka haluaisin ottaa esille tässä yhteydessä. Ensinnäkin on monia kohtia tässä luonnoksessa, joissa Eband ja Ajoipa mainitaan, mutta muuta ei. Eli voisi olla tärkeää todeta nämä kaikki kolme viranomaistahoa, eikä vain kahta. Ja sitten yhteiskomiteasta meidän pitää tehdä siitä vahva. Meidän pitää pyrkiä tekemään siitä erittäin vahva tämän direktiivin puitteissa – me olemme käyneet tätä keskustelua aiemminkin ja minusta tuo keskustelu ei ole edes päättynyt. Nyt on kyse alakohtaisesta lainsäädännöstä ja on varmistettava se, että tämä valiokunta on vahvassa, jos ei johtavassa roolissa. Ja että me avaamme keskustelun, koska ei ole loogista eh, nähdä, mitä meillä on joidenkin jäsenvaltioiden kantana. Kolmannekseen olisin hyvin kiinnostunut näistä erityisrahastoista, erityisyrityksistä ja niiden käytöstä yritysryppäissä. Minusta ne pitäisi saada mukaan tämän direktiivin piiriin. Tässä siis joitakin tärkeimpiä kohtia, joista olemme kiinnostuneita ja odotamme teidän kanssanne käytävää yhteistyötä siinä yhteistyöhengessä, joka valiokunnassa on kehittynyt. Seuraavana Swinburne. Thank you. And in the... Kiitos. Jotta olisin lyhytsanainen, sanoisin, että olen samaa mieltä pohjan kanssa. Komission työ on ollut hyvää, luo hyvän pohjan työnteolle. Ja ihan luonnoltaan tämä rahoitusryhmit finanssiryhmittymien kysymys on mahdollisuus testata, kuinka vahvaa työtä meidän pitäisi vahvistaa tämän yhteisen komitean ää, roolia. Joten saatte täyden tuonne siitä, siinä, että me vahvistamme sitä, miten parlamentti mieltää, miten nämä kolme elintä työskentelee yhdessä. Jos ne alkavat taistella reviireistä, meillä tulee olemaan merkittäviä ongelmia tähän systeemisen valvonnan kanssa. Me emme halua, että mikään puuttua näiden kolmen pilarin väliin. Me haluamme, että kaikki aukot tiivistetään. Täysin tuon Peter Skinnerin kommentteja. ja Svenin. Tässä meillä on kolme viranomaista. Ja monilla finanssiryhmittymillä on varanhallintayhtiöitä ja muita rahoitusyhtiöitä. Et yhteinen komitea on kriittinen tässä. Koska tässä on yleinen konsensus siitä, mihin mennään, tämän asia tähän. No hyvä, annan puheenvuoron vielä esittelijälle. Mehän voi vastata ja esittää näkemyksensä näistä kysymyksistä. I just want to sing. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kollegoitamme, jotka käyttivät puheenvuoron. Ja olen samaa mieltä siitä, kun ajatellaan tätä vahvistaa, tämän yhteiskomitean vahvistamista ja myöskin muista ehdotuksista, joita täällä tuli esille. Kiitos. Good, okay, so that... Hyvä. In the January session. Selvä. Meillä on nyt takaraja ehkä tarkistuksille helmikuussa äänestys 21.3. täysistunnossa. Joten, ja sitten sen jälkeen täysistuntoon meillä on aikaa työskennellä esittelijän esille ottamia kysymysten kanssa. Kiitos kollegat. Siirrytään eteenpäin. Me olemme ajoissa. En ole varma, ovatko kaikki paikalla. Meillä on 10 minuuttia aikaa. Ja meillä on aika kattava talouden hallintaa koskeva paketti. Kuusi esittelijä, 14 varjoa esittelijä. Haluan käyttää aikaa tehokkaasti, mutta huolenaiheena, että kaikki esittelijät eivät ole paikalla. E- ehkä voisin kertoa ryhmille, että voisivat soittaa esittelijöille ja kysyä, jos he saapuisivat paikalle. Niin jatketaan töitä sitten.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 Hyvät kollegat, aloitamme kello 11, koska meillä ei ole riittämiin täällä vielä esittelijöitä, jotta voisimme eh, ryhtyä toimiin. Tämä oli ajoitettu kello 19, joten annan teille pari minuuttia lisää. Wortman Kohl on saapunut. Meillä ei ole varjoesittelijöitä paikalla, se tässä on ongelmana. Pari on, mutta ei kaikkia. colleagues, can I ask you to take your place? I'm, to, I'm going to make a start now. Because... Niin kollegat, meillä on vain puolitoista tuntia käsitellä tämä hyvin monimutkainen laaja paketti rahoitushallintoon liittyen. Ja ennen kuin kollegat saapuivat, totesin, että meillä on kuusi esittelijää, 14 varjoesittelijää ja sitten muita jäseniä, jotka varmaan myöskin haluavat käyttää puheenvuoron. Eli ehdottaisin, että kukin esittelijä saa viisi minuuttia. Minä otan aikaa, jotta riittää aikaa kaikille tässä keskustelussa. Ja sitten varjoesittelijät, jotka saavat noin kolme minuuttia kukin. Sitten taas esittelijät ja sitten vielä saavat lisää pari minuuttia lisää. Ja sitten vielä muita kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa. Eli käynnistetään keskustelu, eli ensin Wortman Kuulin mietintö, eli julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun asetuksen muuttaminen. Eli Wortman Kuul, olkaa hyvä. Uh, thank you. Um... Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja. Parlamentin aloittamassa lainsäädäntöprosessia, johon liittyy kuusi ehdotusta koskien taloudellista hallintaa, mutta tämä ei ole mikään lähtöruutu parlamentin kannalta, koska erityisesti Diego Feijon mietinnön yhteydessä on tehty jo paljon töitä. Ja myöskin Permas Beresin mietinnön yhteydessä. Joten ei tässä mistään nollapisteestä aloiteta. Meillä on vähän yhteistä linjaa. Voimme rakentaa sille, mutta prosessi on omituinen. Sillä kun lehtiä lukee, kun näkee, miten tämä task force toimii, siellä kirjoitetaan niin ikään kuin ensi viikolla saavuttaisi maaliin, keskustelu olisi ohi, olisimme valmiita. Ja oli oikein hyvä, että kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajat yhdessä antavat selkeän julkilausuman tästä viime täysistunnossa, koska tähän mennessä parlamenttia ei tässä task prosessissa parlamenttia ole otettu huomioon. Tämä on hieno juttu, että nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, meillä on tämä neljän ehdotuksen pakko, joten ja käytämme lainsäädäntövaltaa yhdessä. Olemme tavanneet jo esittelijöiden kanssa. Olemme päättäneet, että Mm. me laadimme yhteisiä kantoja keskusteltamme kollegoiden kanssa. Tämä on tärkeää. Kun me haluamme täysimittaisesti toimia roolissamme, tärkeää on, että pidämme huolta, että prosessi on nopea, erityisesti alkuvaiheissaan, koska neuvoston aikataulu ei ole vielä selvä. On odotettavissa, että jo joulukuun neuvostossa tämä paketti tulee esityslistalla – ei ole selvää, haluavatko he jo yhteistä kantaa, yhteisestä kannasta sopia, mutta tärkeää on, että kykenemme nopeasti laatimaan lausuntoluonnokset. Pyrin itse tähän, ja minusta tämä on mahdollista ainoastaan, jos pohjaamme Diego Feijon ja Veresin työhön. Kun pakettia kokonaisuudessaan tarkastelee, kello tikittää. Näemme, että vakaus- ja kasvupaketin vahvistaminen, jota komissio ehdottaa, sitä voidaan pitää vahvistamisena, mutta kysymys on, onko vahvistaminen riittävää? Onko komission ehdotuksen talouden valvonta Ja minä viittaan tässä tähän ennaltaehkäisevään puoleen, onko tämä on tarpeeksi vahvaa. Keskustelua tulee varmasti olemaan paljon neuvoston kanssa, mutta parlamentin täytyy tehdä selväksi, että me haluamme yhteisömenetelmää. Eli voimakasta roolia komissiolla tässä paketissa. Se on pitkälle otettu huomioon rangaistuksessa, sanktioissa, mutta prosessin alkuvaiheessa, ensimmäisessä askeleessa, jossa, kun lähestytään sitä, jossa komissio sitten pääsee harkitsemaan, lähestyvätkö valtio tarpeeksi keskipitkän aikavälin tavoitteita. Kysymys on siitä, onko tämä vahvasti yhteisöllinen. Päättääkö neuvosto vai päättääkö komissio myös tähän vaiheeseen siirtymisestä? Tärkeä kysymys parlamentilla myös, miten tämä paketti huolehtii demokraattisesta legitimiteetistä. Neuvosto painottaa, että he haluavat vahvan aseman, koska he edustavat jäsenvaltioita. Mutta me ja minä näemme tämän riskin, joka mietinnössä heijastuu, että tämä kaikki politisoituu voimakkaasti. Me emme halua sitä. Ja siksi me haluamme, että komissiolla on vahva rooli. Kysymys on siitä, miten tämä päätöksenteko, prosessi ja komission arvio, miten sitä valvotaan. Tämä valvonta tarpeeksi äh, hyvää. Onko meillä jotain budjettiasiantuntijoita, jotka seuraavat komission toimintaa? Mikä on parlamentin ja kom- neuvoston rooli ei tapauskohtainen rooli, vaan pikemminkin kysymys siitä, miten komissio käyttää tätä harkinnanvaltaansa. Siitä meidän on lähiviikkoina ja kuukausina keskusteltava. Ja liittyen tähän keskusteluun, on tärkeää, että tämä heijastuu muissa keskusteluissa. Kysymys on siitä, miten vakaus- ja kasvupakettia valvotaan institutionaalisella tasolla. Onko jotain institutionaalista valvontaa? Kysymykseni on, eikö vakuuspaketin tavoitteita pitäisi transponoida kansalliseksi poliittiseksi prosessiksi tai kansalliseksi lainsäädännöksi? Aika alkaa loppua. Ja lopuksi puhun omasta puolestani, mutta Uskon, että tämä pätee muihin esittelijöihin. Olemme avaimia kaikille kommenteilla sekä tässä kokouksessa että myöhemmin, jos aika ei ole myöhemmin sähköpostitse, koska näin me saamme vahvan kannan. Hyvä, äh, Wortman Kohl. En halunnut keskeyttää teitä, koska te oikeastaan esititte ne oleelliset kysymykset, joita jäsenten on pohdittava, mutta pyytäisin jäsentäjä pitämään, jäseniä pitämään kiinni tästä viidestä minuutista, jotta saamme mahdollisimman monta Seuraavana FEIO, joka käsittelee ylimääräisen budjettivajeen menettelyä. Olkaa hyvä. Herra president, eu queria começar por eh, salientar que... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin todeta, että parlamentilla on nyt edessään tehtävä, joka on hyvin hankala. Mutta se voidaan kuitenkin tehdä. Hiljattain olemme osoittaneet, että vaikka meillä on erimielisyyksiä sen suhteen, miten näemme jotkut näistä asioista, joita käsitellään, me saimme kuitenkin tämän valvontapaketin läpi. Ja meidän täytyy osoittaa, että me pystymme tässä asiassa toimimaan. Nyt mitä tulee taloushallintapakettiin, meillä pitää olla yhteinen vahva kanta ja uskon, että se on mahdollista. Tätä nyt haluaisin korostaa täällä, Ja sitten täytyy sanoa, että on aika merkillistä, että neuvoston asiakirjoissa ei edes viitata Euroopan parlamentin kantoihin. Mutta poliittinen kanta, joka meillä on yhtenäisesti, on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jossa parlamentin kantaa on noudatettava. Haluaisin kiittää kaikkia siitä, että olemme nyt päättäneet keskustella näistä kuudesta mietinnöstä yhdessä. Ne kaikki liittyvät toisiinsa. Ne kaikki kattavat asioita, jotka voivat johtaa yhtenäiseen kantaan huolimatta kaikista mielipideeroista, joita meillä saattaa olla. Tämä tietysti poliittisesti arkaluontoinen kysymys. Ja minun mietintöni liittyy liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamiseen ja selkeyttämiseen. Tämä on siis asetus 146797. Tätä jo uudistettiin vuonna 2007. Ja nyt haluamme tehdä vielä lisämuutoksia. Ja voin kertoa kollegoilleni vielä näistä muutoksista. Jotkut tarkistuksista ovat vain muodollisia, jotkut niistä liittyvät Lissabonin sopimukseen, mutta jotkut ovat sisällöltään vähän suurempia muutoksia. Ja ne liittyvät siihen, miten sovelletaan asetusta, ei pelkästään alijäämien suhteen, mutta myöskin velkojen, siis julkisen velan suhteen. Tämä on nyt tämän kasvu- ja vakaussopimuksen oikaiseva puoli, ja tarkoituksena on estää budjettipolitiikassa kasvuvirheitä, ja täytyy varmistaa, että julkinen velka on myöskin kriteeri. Sitten on muitakin muutoksia, jotka liittyvät parempaan tiedonsaantiin jäsenvaltioista liittyen julkisen velan kehittymiseen – Ja ehdotusten mukaisesti jäsenvaltiot, joilla on yli 60 prosenttia bruttokansantuotteesta velkaa, joutuvat ryhtymään toimiin, jotta tyydyttävästi voidaan supistaa velkaa. Ja tämä rytmikin on määritelty. Eli 20 osa siitä, mikä menee tämän kynnyksen yli kolmen vuoden aikana, on supistettava. Ja politiikkaa, jota käytetään velan suhteen, siellähän voidaan siirtyä liiallisen velan menettelyyn. Ja myöskin analyysi tulee tekemään siitä, miten velka on kehittynyt laskelmien mukaisesti. Nominaaliset kasvut, tasot otetaan myöskin huomioon ja ilmeisesti tämäkin saattaa vaikuttaa velan vähenemiseen. Ja mielestäni nämä ovat kaikki tärkeitä keskustelun aiheita. Oikeastaan kaikki näistä toimista tähtävät siihen, että voidaan vahvistaa vakautta. Ja parlamentin pitää tarkastella hyvin huolellisesti näitä asioita. Ja mielestäni talouskasvu tulee myöskin olemaan tärkeä kysymys. Mikäli tätä sopimusta halutaan käyttää vakauttamiseen vai halutaanko enemmänkin keskittyä kasvuun? Kiitoksia herra Feijo ja kiitos, että piditte kiinni puheajastanne. Seuraavana esittelijä Ferreira, joka käsittelee makrotalouden epätasapainon ennaltaehkäisemistä ja korjaamista. Olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia. Suuret kiitokset. Aiemmat puhujat ovatkin jo puhuneet siitä, miten tärkeää on saada parlamentin profiili näkyvämmäksi tässä yhteydessä. Ei pelkästään siksi, että parlamentilla on oma institutionaalinen roolinsa, vaan myös näiden asiakirjojen muotoa ajatellen parlamentilla on juridinen valta laatia lainsäädäntöä, joten on hyvin tärkeää, että ulkopuolisessa maailmassa suuren yleisön silmissä on selvää, että tätä ei voida viedä päätökseen ilman, että parlamentinkin ääni kuuluu. Toinen seikka on hyvin tärkeää, niin tässä kysymyksessä kuin noissa aiemmissakin, että saadaan selkeä, yhtenäinen, yksittäinen kanta parlamentilta riippumatta luonnollisesti niistä eroista, joita väistämättä eri puolueilla on. Meidän on saatava aikaan sellainen kanta, joka edustaa niin unionin etua kuin kansalaistenkin etua. Nyt kun tarkastelen tätä asiakirjaa, jossa minä olen esittelijänä, tämä liittyy äärimmäisen tiiviisti muihin mietintöihin, jotka ovat yhteispäätösmenettelyn piirissä. Kyseessä on täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella – ja siinä kollegamme Karl Haglund on esittelijä. On oikeastaan mahdotonta puhua tästä makrotalouden epätasapainon ehkäisemisestä ja korjaamisesta, jos ei oteta huomioon myös jonkinlaisia seuraamuksia, sanktioita, joita käsitellään herra Karl Haglundin esittelemässä mietinnössä. Tämä on siis täysin uusi alue ja siksi tämä on hiukan toisenlainen seikka kuin se, josta kollega Diogo Feio puhui. Hän puhui tuosta kasvu- ja vakaussopimuksesta, jota on jo uudistettu, jota on jo jatkettu ja laajennettu niin, että se koskee myös ähm, seurantaa ja sanktioita velkaosuuden kohdalla. Tässä minun mietintöni kohdalla puolestaan puhumme siitä, kuinka havaitaan makrotalouden epätasapainoja maiden taloudessa. Ja puolestaan herra Haglundin mietinnössä käsitellään sanktioita, seuraamuksia näiden liiallisen makrotalouden epätasapainotilanteiden korjaamiseksi. Toistaiseksi tilanne on ollut sellainen, että on ollut erilaisia suosituksia eri toimielimiltä eri teksteissä koskien sitä, miten saataisiin sisältöä talouden laajoihin suuntaviivoihin. Vuonna 2008 euroryhmä päätti käynnistää tehokkaamman kilpailukyvyn seurannan euroalueella ja vuonna 2010 komissio ajoi tehokkaampaa valvontaa samaa koskien sekä Feijon mietinnössä että Beresin mietinnössä parlamentti on tarkastellut samaa seikkaa, eli huomattavaa makrotalouden epätasapainoa. Parlamentti on pyytänyt selkeämpää analyysiä makrotalouden epätasapainon syistä ja se on pyytänyt myös kasvun, työttömyyden, todellisten muuttujien huomioimista nominaalisten makrotalouden tekijöiden lisäksi, jotka yleensä otetaan huomioon. Nämä ovat tärkeitä seikkoja sekä Beresin mietinnössä että Feijon mietinnössä, mutta tässä mietinnössä on toisaalta kyse selvennyksestä sille, mikä meidän mielestämme on todellista makrotalouden epätasapainoa – komission äh, asiakirjassa lykätään myöhemmäksi tarkka määritelmä siitä, mikä oikein on makrotalouden epätasapaino. Puhutaan vain jonkinlaisen taloudellisten indikaattoreiden tulostaulun laatimisesta, mainitsematta mitä nämä indikaattorit olisivat. Parlamentti on useampaan otteeseen todennut, että näiden tulisi liittyä kasvuun, köyhyyteen, työttömyyteen ja niin edelleen, mutta komissio jättää tämän indikaattorilistan auki myöhempää ajankohtaa varten. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys mielestäni ja meidän on sitä parlamentissa käsiteltävä. Toinen seikka on se, haluammeko edetä nopeasti kohti lisäsanktioita ennen kuin me määrittelemme nämä indikaattorit. Sanktioita on sitten luonnollisesti tarkasteltava koko paketin johdonmukaisuuden valossa. Tämä mielestäni on seuraava kysymys, eli tuo sanktiokysymys, jota kollega Karl Haglund käsittelee kohta. Kiitoksia. Kiitoksia Ferreira ja seuraavana Goulardin mietintö julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Päivää kaikille. Olen oikein tyytyväinen, että meillä on tämä ensimmäinen mielipiteiden vaihto, koska tämä aihe kiinnostaa kaikkia parlamentin jäseniä, ei ainoastaan ekonvaliokunnan jäseniä, vaan kaikkialla. Ja koska vastuumme on raskas tämän paketin kanssa, kansalaiset ja markkinat haluavat meitä kansalaiset ensin ja markkinat sitten. Meidän täytyy olla kuitenkin tietoisia, että virheille ei ole varaa. Meidän täytyy parantaa järjestelmää. Ja komission tekemät ehdotukset menevät oikeaan suuntaan. Olemme tehneet kiinnostavaa työtä, koska komissio tekee selväksi, että tässä on kuriongelma, että sitoumuksista täytyy pitää kiinni, ja että jäsenvaltioiden kaupankäynnille pitäisi jättää vähemmän tilaa. Ja kuten täällä on todettu, täällä ää, sovellusalue on laajempi, koska makro e- talouden epätasapaino on mukana. Koska kuten edeltäjät totesivat, että me olemme tehneet valiokunnassa työtä. Me emme lähde tyhjästä, mutta ensimmäinen kommenttini olisi, että kun me luemme euron, emme tule ajatelleet, että tämä järjestelmä pitäisi kestää. Nyt meillä on ää, hallituksia, jotka toimivat ikään kuin me olisimme jossain siirtymävaiheessa, että meillä on sitä väliaikaista. Mutta, ja tällä on vaikutusta sille, mitä me mietimme. Pitäisikö meidän ajatella ikään kuin laatikossa vai pitäisikö avata laatikkoja? Pitäisikö siirtyä johonkin muualle? Ei pidä pettää kansalaisia. Ei pidä käyttää sellaisia etikettejä kuten talouden hallinta. Silloin kun kysymys on ainoastaan talo- kansallisen talouspolitiikan koordinaatiosta. Ja kun kansallisen politiikan koordinaatiota on, silloin meillä on näitä ongelmaa. Pitääkö tehdä harkinnanvaraisia vai automaattisia päätöksiä? Ihanteellistähän olisi. Kukaan ei halua automatiikkaa, me olemme tarvitsemassa politiikkaa. Me kaikki koemme, että pitää arvioida tilanteita, mutta, mutta ää, ei ole tällaista tähän liittyvää poliittista tahoa. Jäsenvaltiot eivät halua luoda tätä, eli me olemme tässä koordinaatiot vaiheessa silloin täytyy luoda lisää automatiikkaa. Täytyy selittää, emme ole mitenkään pyrkiäkö me vain sanktiota luomaan, mutta jos järjestelmä on sellainen, mikä on, ja jää sellaiseksi, mikä siellä täytyy herättää kysymys, täytyy pitää huolta, että järjestelmän rajat, rajat pitävät, ja täytyy käyttää mahdollisimman pitkälle yhteisömenettelyä. Eli emme ole enää täysin. Silloin täytyy komissioon tehdä arvio yleisestä hyödystä. Toinen mielestäni myös erittäin tärkeä piirre on kaikkien päätösten demokraattinen legitimointi. Meidän tapauksessa automaattitiikka, joka on kurin kannalta ymmärrettävää, tarttuu poliittisiin ja sosiaalisiin päätöksiin, jotka ovat merkittäviä valintoja. Min, eli järjestän, että tämä tarttumme demokratian legitimiteettikysymykseen kahdella tasolla. Tässä menettelyssä lähiviikkoina ja tänään, kuten Elisa totesi, Täytyy tehdä kansalaisella lehdistöllä selväksi, että päätöksiä ei tee ainoastaan Task Force suljettu ovien takana, eikä kysymys ole ainoastaan kahden jäsenvaltion päätöksenteosta, vaan meillä on parlamentti, joka voi käsitellä kaikkia poliittisia näkemyksiä. Eli Bryssel ei työnnä vaikeita politiikkaa kurkusta alas. Myös parlamentin täytyy olla mukana päätöksessä sitten pitämällä aikavälillä. Emme tarvitsisi tässä menettelyssä vähän enemmän julkista keskustelua. Komissio on tehnyt kiinnostavia ehdotuksia, mutta eikö olisi kiinnostavaa, että meillä olisi kuulemisvaihe. Me, tämä on ensimmäinen mielipiteiden vaihto. Minulla ei ole mitään suunnitelmaa, mitään tällaista sinikopiota, niin kuin, mutta e- emmekö voisi mahdollistaa sitä, että jäsenvaltiot voisivat puolustaa kantoja, eikä meidän pitäisi olla rajat ylittävät keskustelut. Ää, ei, pitäisi välttää sitä, että populistinen lehdistö läksyttää muita maita. Muistan tämä viime... Täytyy pitää huolta, että kunkin maan oppositiivittakin kuullaan. Ja se oli demokratiaa. Populismi haurastuttaa järjestelmää. Väitetään, että Bryssel sitä, Bryssel tätä. Ja sitten teknisiä kysymyksiä. Ja siihen liittyviä läheisiä poliittisia kysymyksiä. Komissio ehdottaa käänteistä enemmistä äänestystä. Eli jäsenvaltioiden pitäisi äänestää yksin mieli määrä enemmistöllä hylätäkseen komission ehdotuksen. Se on hyvä idea. Mutta tässä on juridista työtä tehtävänä, kuten Elisa sanoi, mitkä ovat hyvät makrotaloudelliset suunnanantajat. Sehän auttaa meitä lähestymään makroekonomista tasapainoa. Meillä on paljon käsitteellistä työtä. Siinä tekstissä, mistä minä olen vastaus. Miksi tämä sanktioaste on 0,2 prosenttia BKT? Ei meillä ole mitään 0,2 prosenttia vastaan, mutta pitäisi tehdä vaikutusarvio. Ja sitten ajatellen 20, 20 strategiaa. Meillä täytyy olla toisaalta kuri, sanktiot, mutta täytyy olla kaikki myönteinen, joka liittyy kasvuun ja työllisyyteen. Eikä tämä pitäisi listata teemoja, ettei ei ainoastaan, että lai, laiva olisi liian täynnä, vaan että, että tuote, joka tästä me syntyy, olisi uskottava tuote. Okay, well, thank you very much. Selvä. Suuret kiitokset tästä ja nyt siirrymme nopeasti herra Haglundiin, joka on esittelijä täytäntöönpanon toimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella. Olkaa hyvä. Mrs. Chair, uh, let me first of all say... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin yleisesti ottaen olen hyvin myönteinen komission lähestymistavan suhteen. On hienoa, että komissio on ehdottanut kunnianhimoista pakettia, mutta samalla tietysti voitaisiin keskustella pitkälti siitä, miten neuvosto on käsitellyt tätä asiaa on varmaan hyvä, että meillä on kunnianhimoinen työryhmä, mutta se, miten neuvosto on toiminut ja jotkut jäsenvaltiot tekevät sopimuksia ja niin edelleen, niin mielestäni se nyt ainakaan ei vahvista tätä neuvottelukantaa, jossa olemme muutaman kuukauden kuluttua. No, mielestäni on myöskin tärkeää, että meillä on kunnianhimoinen lähestymistapa täällä parlamentissa, mutta samalla meidän pitää olla mahdollisimman yhtenäisiä, koska jos meillä ei ole laajaa enemmistöä tukemassa parlamentin kantaa, silloin on vaikeampaa neuvotella neuvoston kanssa. Ja toinen haaste on tietysti se, että aikataulu on aika tiukka, ja Elisa taisi todeta, että jokainen parlamentin edustaja, jokaisella on oma mielipide tästä paketista. Ja se tekee tästä haastavamman kuin esimerkiksi rahoitusalan valvonnan, joka on niin tekninen, että Monet mepit eivät ole siinä ollenkaan mukana, mutta varmasti tästä asiasta kaikilla on mielipide. Ainakin voin puhua omasta ryhmästäni. Joten uskon, että meillä on vielä paljon työtä, jotta voimme varmistaa, että kaikki mepit ovat mukana ja tietävät, mitä parlamentti haluaa tehdä tämän suhteen. No kun alamme analysoida tätä ja työstämme tätä pakettia, meidän täytyy katsoa, mitä vaihtoehtoja on tälle komission ehdotukselle. Meillä on siis komission kunnianhimoinen ehdotus, ja jos alamme nyt vesittää sitä tai lähdemme eri tielle, sitten täytyy miettiä, mihin oikein lähdetään etenemään. Euroopan keskuspankki on ottanut hyvin tiukan kannan tässä asiassa. Ja minä katson, että eurooppalaiset, erityisesti euroalueella, odottavat, että meillä on jotain kunnianhimoista – ja jotta voimme osoittaa kansalaisille ja myöskin rahoitusmarkkinoille, että me pystymme tekemään asioita Euroopassa, niin meillä on oltava riittävän vankka kanta. Mutta meillä pitää olla siis hyvää yhteistyötä, ja onneksi tätä on jo ollut. Kaksi hyvää yhteiskokousta esittelijöiden kanssa. Ja meillä on ollut hyvää keskustelua, ja tämä on hyvä lähestymistapa. Ja varmasti meillä on kaikki mahdollisuudet saada aikaan hyvä parlamentin kanta. Ainoa asia, joka huolestuttaa minua hiukan, tai ei nyt huolestuta, mutta asia, joka on haastava, on se, että monet kansalliset poli- poliitikot ja parlamentit ovat ottaneet hyvin tiukan kannan tähän asiaan, ja se on luonnollista, mutta se myöskin luo tähän asiaan lisäpainetta. Ja sitten Silvihän mainitsi näistä oikeudellisista kysymyksistä, Olen nähnyt, että jotkut ovat halunneet korostaa sitä, että komission ehdotus ei noudata kaikkia sopimuksia. No minä nyt en näitä sopimuksia niin hyvin tunne, mutta tämäkin nyt on asia, jota pitää analysoida ja meidän täytyy varmistaa, että ehdotamme asioita, jotka ovat perussopimusten mukaisia. Tai sitten teemme kuin saksalaiset ja ehdotamme muutoksia sopimukseen, mutta se on ehkä jo vähän tämän paketin ulkopuolelta. Sitten lopuksi tämä kokonainen paketti. Me olimme riippuvaisia toisistamme. Esimerkiksi minä en voi tehdä työtä tietämättä, mitä Ferrer tekee ja toisinpäin. Ja on tärkeää, että nämä sanktiot, joita ehdotamme, ovat myöskin muiden ehdotettujen sanktioiden kanssa yhteensopivia. Eli meillä pitää olla lineaarinen lähestymistapa. Ja tietysti olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy löytää kanta näihin indikaattoreihin ja miten määritellään esimerkiksi makrotalouden epätasapainot. Ja Ferran kanssa olen samaa mieltä näistä huolenaiheista. Eli meillä, me vieläkään tiedä, mistä me puhumme tarkalleen. Ja tämä nyt on ehkä kaikkein suurin haaste tässä paketissa. Eli meidän täytyy varmistaa, että puhumme samoista asioista. Koska kun katsomme vähän muita mietintöjä, joita on tässä valiokunnassa käsitelty, aina ei ole ollut samat määritelmät siitä, mikä on esimerkiksi taloudellinen epätasapaino. Mutta puheenjohtaja, kaiken kaikkiaan uskon, että me löydämme vahvan parlamentin kannan, jos teemme hyvää yhteistyötä ja käytämme riittävästi aikaa ja kuuntelemme toisiamme ja mietimme tätä kantaa. Kiitos. Thank you and... Kiitokset. Ja viimeisenä vielä Ford. Hän on esittelijä jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista. Tämä mietitään lähtökohta, koska tässä pyydämme jäsenvaltioita tuottamaan dataa ja jakamaan sitä naapureiden ja sodellisen kanssa. Ja se on lähtökohta mulle keskustelulle. Ja se data olisi ollut täsmällisempää ja yleisemmin tiedossa aikaisempina voisi ja myös tässä tilanteessa. Ja tänään tarvetta parantaa sen datan laatua, joka on yleisellä saatavilla. Tämä Isässä Britannissa sanomme, että auringonvalo on paras äh, desinfektantti. Tässä ehdotuksessa puhutaan sitä, mitä jäsenvaltioiden pitäisi julkistaa esimerkiksi nämä kontingentit vastattavat eläkevastuut ja muut. Ja kollegat ja minä myös sitä mieltä, että tästä pitäisi olla enemmän tietoa. Reija mietinnön yhteydessä totesimme, että jäsenvaltiot poikkeavat, on kansallisia eroja ja yhden koon sukka ei aina ole oikea lähestymistapa kaikkiin ongelmiin. Task Force, joka on käynyt asiaa läpi yksityiskohtaisesti, herättää kahden kerroksen lähestymistapa, jossa on ensinnäkin minimidata, jota pitäisi antaa, ja minimistandardit BKT-tilastoille, ja sitten ei sitä vielä lisästandardeja, jotka ihan pitäisi yrittää päästä. Se voisi olla hyvä lähtökohta ehkä pitäisi kuulla lisää, miksi hän tällä tällainen kaksikerroksinen järjestelmä olisi hyvä ja tehdä sitten päätös. Feijamietinnössä myös mainittiin, että tarvitaan kahden tason valvontaa. Ensinnäkin silloin, kun asiat menevät kohtalaisen hyvin ja kun ongelmia tulee, valvonnan tasoa kiristetään. Kysymys on, että mikä on komission ja muiden elimien rooli, kun ollaan tällä korkeammalla valvonnan tasolla – George Berners sanoi, että jos pannaan kaikki maailmantaloustieteilijät ja panisivat heidät ää, äh, aina päävarpaaseen jonoon, jono on kuitenkin loppumaton, ei saada lopputulemaa. Tämä on suosikki sitaatin. Eli kuka tekee päätöksiä jäsenvaltioista? Komissio, kansainvälinen valuuttarahasto, vai pitäisikö tunnustaa se, mitä Task Force on ehdottanut, kuten etämuita kuten kansainvälinen valuuttarahasto, joka voisi olla tärkeässä roolissa valvonnassa. Joka voisi normaalioloissa, kun jäsenvaltiot tekevät budjettejaan, heillä voi olla näkemys, joka ei ole ihan sama kuin komission. Ehkä maiden pitäisi yrittää noudattaa komission linjaa, mutta selittää, miksi ne eivät noudata sitä. Ehkä se pitäisi miettiä. Ja yleis, sulle yleensä pitää siis selittää, että kun me pyydämme, että, että jäsenvaltiot erittäin transparentisti toteaisivat kolme vuoden budjetti ennustuksia, niin ei on pitäisi olla eturintamassa ja tehdä samalla tavalla. Ja se, sulle yleensä on vaikeuksia ymmärtää, minne rahat todella menevät. Pitäisi tehdä joku kolme vuoden ennustus ja ottaa huomioon, että ei on budjetti on isompi kuin kah- ainakin 12 jäsenvaltio. Meidän pitäisi tehdä selväksi, että mekin noudatamme muille astettuja sääntöjä. Isompi kysymys, mistä ryhmässä on keskusteltu, on toimivatko sanktiot. Jos ne eivät toimi. Pitäisikö olla joku uskottava kriisiin ratkaisukeino? Task Force mainitsee tämän. Se idea, että markkinoiden pitäisi äh, kärsiä vähän tuskaa, eikä ainoastaan veronmaksajan pitäisi aina äh, maksaa viulut, kun isot valtiot romahtavat samalla tavalla kuin veronmaksajat maksavat pankeista. Ymmärrän, että tämä ajatus ei ehkä mahdun näiden kuuden ensimmäisen dokumentin raameihin, mutta koska tällainen kriisinratkaisujärjestelmä on tärkeä osa seuraavaa keskustelua. Kiitoksia. No niin, jotta keskustelu saisi vähän rakennetta ja pysyisi mahdollisimman yksinkertaisena, koska nyt lähdetään yhteiseen keskusteluun. Meillä on esittelijöitä, varjoja ja muita. Monet ovat jo puhuneet ja nyt otamme teidät esille, kuten olette pyytäneet puheenvuoroa varjoesittelijänä. Täällä on toistaiseksi kolme. Kirjoitetaan panemaan ylös. Anteeksi. Langen. Herra Langen, teillä on aina jokin parempi ajatus kuin puheenjohtajalla, eikö ole? Otetaan siis ne varjoesittelijät, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Täällä on myös kolme jäsentä, jotka eivät ole varjoesittelijöitä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Heidätkin otetaan huomioon. Ja tietysti olisi hyödyksi kollegat, jos te olette jonkin tietyn mietinnön varjoesittelijä ja haluatte puhua tuolle esittelijälle, kohdistakaa sananne hänelle, jotta hän huomaa, mistä te puhutte. Aloitetaan, katsotaan, miten tämä lähtee liikkeelle. Tämä on aika monimutkainen rakenne. Ensinnäkin Giegold haluaa puhua. Yksi minuutti, eikö niin? Kaksi minuuttia annetaan varjoesittelijöille, eikö? Selvä. Giegold, aloittakaapa. Or if you don't want to, if you want to... Tai jos ette halua, jos haluatte luovuttaa puheaikanne Lambrechtsille, kyllä se sopii. No, no, but I'm taking the shadow. Ei, siis nyt otetaan ensin varjoesittelijät. Ette te ole täällä minun luettelossani. Six of them. Siis minä olin varjoesittelijä kaikkien kuuden osalta. Mutta mutta te kun ette ole täällä luettelossa, niin olen pahoillani. Start, Mr. Lamberts. Let's not make a big... Hyvä, Lamberts, te aloitatte. Ei tehdä tästä nyt isoa kiistaa. Hyvä, kiitos. Ehkä saan aloittaa sanomalla, että ehkä kuten monet teistä, minäkin olen ollut yllättynyt, ettei neuvosto ole omissa ehdotuksissaan osoittanut huomiota. En halua käynnistää mitään toimielinten välistä sotaa, mutta mielestäni tämä on keskeinen merkki. Jos me haluamme, että meidän äänemme kuuluu tuossa keskustelussa, on meidän osoitettava johdonmukaista yhtenäisyyttä. Ja näin teimmekin Feijon mietinnössä. Tämä on selvästi se suunta, jota esittelijät ovat ilmentäneet. Ja ilmeisesti halutaan pitkälti tähän suuntaan mennä, mutta tässä on yksi vaara. Tämä on hyvin poliittinen kysymys ja mahdolliset jakolinjat voivat muodostua huomattaviksi, joten tämä vaatii huomiota meiltä kaikilta sen varmistamiseksi, että me lankea tähän ansaan ja että saamme joka tapauksessa aikaan huomattavan tuloksen. No niin, kolme kommenttia tähän pakettiin kokonaisuutena. Ensinnäkin Luonnollisesti, jos me haluamme, että sääntöjä noudatetaan, tarvitaan myös sanktioita, seuraamuksia, ei epäilystäkään. Säännöt ilman sanktioita eivät mitään sääntöjä ole, mutta meillä on oltava fiksuja välineitä ja me olemme hiukan huolissamme siitä, että sellaisina kuin sääntöjä on nyt ehdotettu, ne ovat kovin suhdanteen mukaiset. Eli kun otetaan esimerkiksi tämä sääntö, jolla pyritään vähentämään velkaa. Kun tarkastelemme joitakin maita, joissa on vain vaikka 100 prosentin BKT-velkaosuus, niin sääntö sanoo, että meidän on vaadittava niitä tuottamaan 5 prosentin ylijäämä vuosittain, 5 prosenttia BKTstä vuosittain, jotta ne kurovat kuilua kiinni. No uskommeko, että tämä on realistista? Ellei, mikä olisi parempi konvergenssilinja, jota voisimme tarjota. Toisekseen Parlamentti on pitänyt pitkälti kiinni porkkana ja keppi lähestymistavasta. Näin oli 2020 jutussa Feijon mietinnöstä käytävässä keskustelussa. Voimme havaita, että komission ehdotuksessa on keppejä, mutta emme hahmota siinä porkkanoita. Ja porkkanoilla tarkoitamme todellisia kannustimia hallituksille tai jäsenvaltioille tehdä ja toimia paremmin kuin mitä niiltä odotetaan hyvinä aikoina niin, että ne ovat paremmassa asemassa sitten, kun huonot ajat alkavat alkavat. Ja eh, en pysty tässä ehkä tarjoamaan mitään ratkaisua vielä, mutta tähän pitäisi kiinnittää huomiota. Kolmas seikka. Ehkä komissio tuotti meille pienen pettymyksen, kun me katsomme komission jäsen Reenin tiedonantoa loppukeväältä. Siinä oli selvä ilmaisu, että hän halusi edetä ja hän otti esille ennen kaikkea makrotalouden epätasapainon. Piti luoda indikaattorit, yhdistelmäindikaattoreita, jotka olisivat riittävän laaja-alaisia, mutta eivät liian laaja-alaisia niin, että niitä ei enää voi hallita. Ja nyt hän on perääntynyt. Sanotaan, että no, mietitään tätä, tehdään ehdotuksia. Ja ehdotusten hyväksyminen tapahtuu komission ja neuvoston välillä niin, ettei parlamentilla ole tässä roolia. Tässä mielestäni meidän pitää olla paljon tarkempia sen suhteen, mitä indikaattoreita me haluamme ja odotamme, jotta voimme varmistaa sen, että tarkastellaan oikeita seikkoja. Ja oikeat seikat eivät tarkoita pelkästään budjettivajetta, julkistalouden vajetta, vaan myös yksityistä velkaa eh, erilaista riippuvaisuutta kielteisistä ulkoisista tekijöistä. Ja nyt jatkan siitä, mitä Silvi sanoi. Eli mikä vaara on? Vaara on se, että me menetämme kansalaisten tuen. Se on todellinen vaara. Ja suoraan sanottuna, Silvi, en usko, että tämä juontaa juurensa pelkästään populistisista puolueista, vaan ihan tavallisista jäsenvaltioiden hallituksista kautta linjan. Voi sanoa myös omasta puolueestani. Jos tämä halutaan ottaa huomioon, pitää tehdä kaksi seikkaa. Ensinnäkin varmistaa se, että parlamentti on mukana ei pelkästään lainsäädännön luonnostelussa, vaan koko prosessissa koko tämän taloushallinnon toteuttamisessa – Parlamentilla on oltava siinä rooli, koska me tarvitsemme avoimuutta ja tämä on ainoa keino, jolla kansalaiset voivat nähdä, hyväksyä tämän järjestelmän ja meidän on saatava jäsenvaltioiden hallitukset eh, lopettamaan se, että ne puhuvat kahdesta suupielestä, koska neuvoston suljettujen ovien takana saatetaan sanoa, että mm, musta ja sitten kun mennään puhumaan kotimaahan, puhutaankin valkoista, koska juttu on ihan toinen. Ja meidän on Silvi tehtävä jonkinlainen yhteys tähän myönteiseen strategiaan EU 2020 ja toisaalta tuohon taloushallinnon sanktiopainotteisuuteen. Tämän yhteyden on oltava selvä. Tässä puheenvuoroni toistaiseksi olin vähän pitkäsanainen, mutta tässä kommentoin kaikkia. Herra Langen haluaa tänne puheenjohtajaksi minun paikalleni. Herra Langen, Lamberts on kaikkien varjoesittelijä. Hän olisi voinut puhua vaikka 18 minuuttia. Joko annatte minun johtaa tai tulette tänne paikalleni. Finished, so I... Herra Langen, minä puhuin jo. Puhuin mielestäni ihan asiallisesti. Käyttäydyin hyvin. Agree. Luen nyt tämän luettelon. Mr. Carons, Mr. Feo, Madam Hubner, Mr. Giggold, Mrs. Swinburne, Mr. Handel, Mr. Chuntis and Mr. Juan Nob, all of whom are shadow. Kaikki nämä ovat varjoesittelijöitä eri mietinnöistä ja herra Schmidt, te jäsenenä, jolla on myös oikeus puhua. Te olette tällä luettelossa yhdessä Lulingin kanssa. Pyytäisin teitä vähän rauhoittumaan, ei nyt kiihdytä. Kaikki otetaan huomioon parhaan mukaan, mutta varjoesittelijöillä on oikeus puhua ensin. Ja kollegat, jos te puhutte pidempään, joudun ottamaan sen lopusta pois esittelijöiden vastauksista. Mutta haluan olla hiukan joustava, koska tiedän, että jotkut kollegat ovat varjoesittelijöitä jokaisessa mietinnössä, ettekä tietenkään voi silloin saada jokaisesta mietinnöstä kolmea minuuttia. Aloitetaan. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegoideni tavan olen pettynyt siihen, miten neuvosto toimii ja mitä ilmoituksia se on tehnyt. Niistä nyt ei ole apua tähän keskusteluun. Ja myöskin toisesta asiasta olen samaa mieltä. Eli vähän ollaan ihmeissään kaikesta tästä. Meidän ei nyt pidä kiirehtiä ja meidän pitää kuunnella ihmisiä, asiantuntijoita. Meillä pitää olla kuulemisia. Koska me haluamme tietää lisää. Emmekö nyt voi kiirehtiä vain siksi, että tämä on kiireellinen asia. Periaatteessa olemme samaa mieltä siitä, että säännöt ja sanktiot kuuluvat yhteen. Tietysti jos säännöt ovat järkeviä. Puhutaan nyt ensin, mehän puhuimme euroalueesta ja olimme sopineet, että yhteisen valuutan kriteerit eivät täyty alueellamme samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Ja tämän sijaan meillä on kasvu- ja vakaussopimus, ja odotimme, että maat olisivat varovaisia normaaleina aikana. No, ei nyt ehkä voida puhua sanktiosta, mutta se fakta, että kun maat hakivat tähän ja olivat ERM 2 siirtymäajan viime kädessä, heidän piti selvittää tämä testi. Eli tavallaan se oli sanktio. Eli jos ei noudata näitä sääntöjä, silloin ei ole kelvollinen euromaaksi. Ja tietysti on, olisi pidettävä kiinni siitä, mistä sovittiin ERM2 e kaudella. Ja sitten kun siirrytään eteenpäin, no tietenkään kukaan ei voinut tietää, mitä tulisi tapahtumaan rahoitus- ja talousmaailmassa, tämä globaali kriisi ja millaisia pelastussuunnitelmia sitten tehtäisiin ja kannustinpaketteja – Eli nyt ei aloiteta ERM-kohdalta ja katsota tavallisia aikoja ja mietitä näitä sääntöjä ja sanktioita, vaan nyt tapahtuman jälkeen, joka monelle maalle on merkinnyt hyvin paljon velkaa syistä, jotka juuri mainittiin, eli siis nämä kannustin- ja pelastuspaketit. No, sääntöjä on tarkoitettu rakenteellisiin muutoksiin, mutta nyt puhutaan tärkeästä asiasta – jota ei ole tapahtunut pitkin aikoihin. Eli meidän täytyy miettiä nyt näitä toimia. Jonkun täytyy selittää meille, miksi kaikki nämä asiat ovat näin monimutkaisia, miksi ne toimivat niin kuin ne toimivat. Ja meidän pitää olla varovaisia, koska niitä tullaan soveltamaan maissa, joissa on otettu paljon velkaa, koska tilanne nyt on ollut poikkeuksellinen. No ehkä nyt päätänkin tähän. Thank you. Uh, Mr. Karens. Kiitoksia ja Karens. Uh, thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Estän myös yleisiä kommentteja. Olen varjo esitteli. Varjo esitteli budjettivaatimuksiin liittyen, mutta kommenttini ovat yleisluontoisempia. maiden makrotaloudelliset budjettitilanteet ovat olleet erilaisia ennen kriisiä. Julki, sen sektorin velka, yksityinen sen sektorin velka, inflaatio, työttömyys, työllisyys, kauppaa taas se inflaatio. Kaikki nämä ovat vaihdelleet eri maissa, kun rahoituskriisi iski, se iski kaikkiin maihin samalla tavalla. Mutta vaikutukset olivat vähän erilaiset yhä. poliitikkoina meidän täytyy painottaa, että politiikkaa tarvitaan sekä kansalaisia ajatellen että rahoitusmarkkinoita ajatellen. Me näemme, että kun poliitikot äh, horjuvat, kansalaiset eivät ehkä tiedä, mitä tapahtuu, mutta rahoitusmarkkinat rankaisevat julkisen velan hinnan, obligaatioiden hintoja kautta. Eli meillä täytyy olla selkeät suuntaviivat sanktioiden suhteen, että ni, niissä on hampaita, että voisimme saavuttaa markkinoiden luottamuksen ja kansalaisten luottamuksen, mutta varauksen voisin kertoa oman maani tapauksesta Latviasta, on kriisi aika pahasti ja hallituksemme ja pääministeri selitti tiedä, missä vaikeukset ovat. Ja hän, hän julkisti niukkuusbudjetin, jolla tartuttiin budjetin ongelmiin, jotka eivät ole mitenkään menneisyydestä perittyjä, vaan kriisin seurauksena. Sanallista, että säästöbudjetti on otettu käyttäen ja talous elpyy. Vähän sai myöskin vahvan enemmistö viime vaaleissa säästöpolitiikkaa varten ja se johtui siitä, että hän oli rehellinen kansalaisille. Joten jos tarkastelemme paketteja kokonaisuudessaan, meidän täytyy olla rehellisiä eikä pelätä sitä. Tämä ei merkitse poliitikon loppua minun maassa. Merkitsee, että poliitikko on vahvistunut. In on behalf of Mr. Dor- Kiitoksia. Feijo puhuu Dorfmanin puolesta. Kiitoksia. Puhun nyt siis Dorfmanin puolesta, joka on varjoesittelijä näiden makrotalouden epätasapainojen osalta. Hän on nyt parlamenttikokouksessa Uzbekistanissa. Komission ehdotus liittyen makrotalouden hallintoon ja näiden epätasapainojen korjaamiseen on keskeinen osa tätä pakettia, jotta voimme tasapainottaa julkisrahoitusta. Ja makrotalouden epätasapainot ovat erityinen ongelma ja valvonta tarvitaan budjettivalvonnan lisäksi kasvu- ja vakaussopimuksessa. Ja makrotalouden riskejä, jos niitä on olemassa, niitä pitää valvoa ja ne pitää havaita ajoissa Epätasapainotilanteita on arviointava ja niihin täytyy puuttua oikein välinein. Pitää olla varoitusjärjestelmä ja eri indikaattoreita, jotta voidaan havaita epätasapainot, joita syntyy eri osissa taloutta. Menettelyt, joita komissio esittää, ovat oikaisevia toimia jäsenvaltioissa ja ehdotus liittyy jäsenvaltioiden toimintaan Niillä pitää olla suunnitelma näiden epätasapainojen oikaisemiseksi. Ja odottelen työtä Ferreiran ja muiden esittelijöiden kanssa, varjoesittelijöiden kanssa ja valiokunnan jäsenten kanssa, jotta voimme vahvistaa ennaltaehkäisevää ja oikaisevaa osaa tässä hallinnossa. Kiitos. Kiitokset tästä ja seuraavana Hubna. Thank you uh, very much. Suuret kiitokset. Minäkin uskon, että tämä on hyvä paketti ja meidän tulisi eh, suojella sitä, mikä on sen ytimessä. Meidän on myös lähdettävä siitä otaksumasta lähtökohdasta, että euroalue on ja on jatkossakin oleva hyvin heterogeeninen ryhmä. Meidän on oltava myös tietoisia siitä, että epätasapainon taustalla olevat syyt, jotka mielestäni liittyvät kilpailukykyyn, vaikuttavat jatkossakin. Eli syntyy tilanne, jossa nämä syyt ovat edelleen voimassa ja samaan aikaan taloushallinto on vielä heikkoa, koska sitä vasta luodaan. Se on vasta kehittyvä prosessi. Täytyy olla tietoisia tässä, tästä, ja tämä on siis oppimista samalla kuin tehdään. Ottaisin esille kolme tai neljä seikkaa, joissa olen vielä hiukan epäluuloinen. Ihannetilanteessa meillä olisi järjestelmä, joka ei loisi epätasapainoa. En tiedä, onko se toteutettavissa mahdollinen ylipäätään, joten nyt vaihtoehtona on luoda mekanismi, jaksottaisen asian puuttumisen mekanismi talouspolitiikkaan ja meidän on otettava huomioon tätä järjestelmää suunnitellessamme, että meidän on luotava sellainen järjestelmä, joka ei ole niin altis kaikille näille epätasapainotekijöille, joita meillä Euroopan unionissa tällä hetkellä on. Minusta olisi myös hyödyksi, jos järjestelmää suunnitellessamme emme erottaisi ulkoista ja sisäistä epätasapainoa niin voimakkaasti toisistaan. Pitäisi ennemminkin pyrkiä saattamaan epätasapainot pois päiväjärjestyksestä, ennen kaikkea ajatellen tuota valtiovarainhoidon vakiinnuttamista ja kasvua. Joskus nämä ulkoiset epätasapaino seikat pitää myös ottaa siinäkin huomioon. Olisi myös hyvä muistuttaa mieliimme, että euroalue ei ole pelkästään yksittäisten jäsenvaltioiden yksinkertainen yhteenlaskettu summa. Eli jos äh, poimitaan esille yksilöitä, jotka eivät käyttäydy kunnolla, se ei ehkä riitä. Ja myös kun keskitytään näihin huonoihin tilanteisiin, on muistettava se, että sillä voi olla kielteinen vaikutuksensa muihin euroalueen jäsenvaltioihin. Ensinnäkin uskon vahvasti, että nämä täytäntöönpanotoimet, jotka tulevat paketin loppupuolella, ovat tehokkaita tai jäävät tehottomiksi koko järjestelmän kokonaissuunnitelmasta riippuen sen pohjalta ymmärretäänkö, mitkä ovat epätasapainotekijät ja miten ne kohdataan, otetaan myös huomioon se, miten tilastotietoja on saatavilla. Eli täytäntöönpanotoimien tehokkuus pitäisi ottaa huomioon koko järjestelmän jokaisessa suunnitteluvaiheessa. Viimeinen kohta, rangaistukset, artikla 4 täytäntöönpanotoimissa. Minä olen edelleenkin varsin epäileväinen ja hämmentynyt siitä, miksi me perustelemme tämän ratkaisun, että meillä on poliittinen äänestys, joka yleensä on subjektiivinen. Siihen liittyy monia eri tekijöitä, kun me haluamme päättää, ovatko objektiiviset viitearvot rikkoutuneet vai eivät. En oikein ymmärrä tämän logiikkaa, mutta mutta rangaistusten osalta oleellista on tuo poikkeuksellisten olosuhteiden määritelmä. Aiemminhan meillä on ollut jo sellainen kokemus, että jos tällainen määritelmä ei ole hyvin rajattu, se voi tuottaa paljonkin vahinkoa. Me voimme olla aika avuttomia tällaisessa tilanteessa. Ja viimeinen seikka näistä rangaistuksista on se implisiittinen moraaliuhka, joka mielestäni artiklaan 4 kätkeytyy. Tuossa artiklassa todetaan, että jäsenvaltiot, jotka eivät ole itse rikkoneet äänestävät siitä, onko tämä viitearvo rikottu. Sen jälkeen kerätään sakkoja joukko ja se jaetaan niiden kesken. Ehkä tämä käy, mutta kun kerran haluamme olla niin valveutuneita moraalisen uhan suhteen, haluaisin tietää, minkälaisia etuja, intressejä neuvostoon luodaan, jos tällainen rangaistusmenetelmä otetaan käyttöön, ja se ei ole minulle selvä. Kiitoksia, Giegold. Very briefly. Ja lyhyesti. Tämän paketin suhteen valiokunnan vastuulla on saada tämä taloustieteellinen puoli hoitoon. Ja no, koko tässä keskustelussa on valitettavasti neuvostossa. Ja, ja täälläkin on tapana ajatella tätä liikaa poliittisesti ja suhteuttaa tätä eri poliittisten ryhmien aikaisempiin kantoihin – Tämä liittyy sekä sanktiokeskusteluun sekä tähän kriisin ratkaisumenettelyyn että epätasapainoon. Minusta paketin pohjana pitäisi olla suurempi taloudellisen yhteistyön ja koordinaation tarve, tarve, jonka tiedämme kriisin pohjalta olevan. Kysymys on niistä epätasapainoista, joita on syntynyt. Ja tältä pohjalta konsensus mahdollisesti voisi syntyä. Feija mietinnössä tätä ei ole ammateltu. Eli uusien sääntöjen täytyy olla kattavia. Ja niiden täytyy heijastaa näkemämme kriisiä ja sitten niiden täytyy olla sitovia. Mutta tämä, tämä pitäisi päteä molempiin puoliin sekä velkaan että vajeeseen että epätasapainoon. Ja kun eurovöhkeen isoin talous on pyörittää pahimmiltaan deflationaarista politiikkaa, kun taas muut ovat inflatoineet kustannustasoa liikaa. Tämä ei toimi. Kysymys on ainoastaan kilpailukyvystä. Olemme nähneet myöskin varallisuusesineiden hintakuplia mitkä aiheuttavat myöskin kilpailuongelmia. Tähänkin täytyy puuttua. Ja tämä pitää, teidän pitää olla tälläkin tasolla tiukkoja. Laajaan sopun päästään vaan, jos tiukat ovat symmetrisesti, ja säännöt ovat symmetrisesti tiukat kummankin ongelman suhteen. Taksekseen tärkeää on, että me voimme vaelta niukkuuspolitiikkaa milloin se johtaa prosykliseen deflationaariseen politiikkaan. On olemassa menestyksekkäitä äh, säästöbudjetti menettelyä, kuten Ruotsissa, jossa sot, pesä, sotkunen pesä putsattiin. Mutta helppoa on silloin, kun voi hyödyntää vientimahdollisuuksia ja käyttää valuuttakurssia. Silloin voi kompensoida sitä, että säästöbudjetti leikkaa sisältökysyntää, mutta Eurooppa kokonaisuudessaan ei pysty siihen. Jos tarkastelemme, kuinka moni maa on ylittänyt 60 prosentin budjetti rajan ja paitamassa sinne jonnekin 80 kieppeille, niin meillä on tällainen yhteinen deflationaarinen politiikka odottamassa, jos sanat ovat oikein. Joten en minä mitenkään tässä korkeata julkisen sektorin velkaa aja, mutta meidän täytyy saada tämä taloudellisesti toimimaan. Muuten kaikkein kivammatkin velan vastaiset säännöt johtavat syvin taloudellisiin ongelmiin. Lopuksi kysymys siitä, että valtioiden ei pitäisi korvata äh, velkoja täysimittaisesti. Minä tuen Vikiä ja Saksan hallituksen peruslinjaa, mutta tiedämme, että äh, perussopimuksia ei tulla muuttamaan. Siksi olisi hyvä, että tämä parlamentti loisi ehdotuksia ja menettelyjä tämän tavoitteen saavuttamiseksi muuttamatta perustamissopimuksia. Minusta se on mahdollista esimerkiksi, jos meillä on yhteiset säännöt valtion obligaatioita varten, jos nämä ovat mukana valtioiden obligaatioiden säännöissä, me voimme saada jonkunlaisen kriisin ratkaisujärjestelmän ilman, että perussopimuksia täytyisi muuttaa. Ehkä muitakin vaihtoehtoja on, mutta tämä on siinä rakentava ehdotus koska parlamenttina meidän täytyy puolustaa veronmaksajan oikeuksia, että, niin että he pelastaa niitä, jotka antavat löysää luottoa hallituksille ja sitten takaisimme heidät, heidän riskinsä. Swinburne. Um, I think a lot of comments have. Kiitoksia. Hyvin paljon on jo kommentoitu, eli puhun ainoastaan tästä prosessista, enkä kommentoi täsmällisesti muita asioita näiden kahden mietinnön osalta, joita seuraan. On tärkeää, että on vahvempaa yhteistyötä ja koordinaatiota jäsenvaltioiden välillä. Sen on aloitettava välittömästi. Ei pidä odottaa, että tulee ehdotuksia ja lainsäädäntöä. Monet näistä toimista voidaan jo käynnistää. Ja mitä enemmän koordinointia on, ennen kuin odottelemme kolmikantaneuvotteluja, ne pitäisi saada päätökseen. Euroopan parlamentissa meidän täytyy toimia oikealla tavalla sen sijaan, että toimisimme liian nopeasti. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki seuraamukset siitä, mitä nyt tapahtuu, varsinkin kun tällä hetkellä hyvin harvoissa maissa pystytään noudattamaan täysin kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöjä. Eli sanktioilla ei nyt ole merkitystä valtaosalle. Ja sanktiothan suunniteltiin komissiossa, niiden pitäisi olla ennaltaehkäiseviä toimia, eli ne toimivat ainoastaan, kun tilanne on jälleen tasapainossa. Eli kiireellä nyt ei päästä tuloksiin. Meidän pitää varata aikaa, jotta pystymme toimimaan oikein, koska nyt on velkaa jäsenvaltioissa ja alijäämiä. Eli meidän ei pidä kiirehtiä. Euroopan parlamentti, vaikka meitä on pyydetty toimimaan nopeasti, meidän pitää toimia korrektisti kaikkia menettelyjä noudattaen. Ja meillä pitää olla hyviä kuulemisia. Meillä on nyt tilaisuus näyttää ihmisille, mistä täällä puhutaan. Ja on tärkeää, että me myöskin pystymme nopeasti tukemaan työtä. Eli sitten kun olemme kolmikantaneuvotteluissa ja äänestyksessä, tiedämme, että olemme käsitelleet kaikkia asioita. Jotkut ovat hyvin vaikeita taloudellisesti ja meidän on taattava kaikki tuki itsellemme ja meidän täytyy käyttää näitä mietintöjä hyväksemme. Komissio on puhunut tulostaulusta, mitä tulee talous- ja rahoitusalan indikaattoreihin, ja parlamentin pitäisi olla keskeisessä roolissa, kun kehitellään tätä taloustulostaulukkoa. Ja jäsenvaltioiden, jäsenvaltioilla on tietysti intressejä omissa, omilla alueillaan ja Euroopan parlamentti voi toimia sovittajana tietyissä kysymyksissä varmistaakseen, että on yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja että isoilla jäsenvaltioilla ei ole liikaa valtaa neuvotteluissa kuin pienillä jäsenvaltioilla. Ja puhun nyt vain tämän verran ja sitten jatkamme tästä suoraan esittelyiden kanssa. Kiitoksia ja Handel. Puhemies, hyvät kollegat, keskustelu, jota ainakin jotkut ovat täällä tähän asti käyneet, on mielestäni toiveita herättävää. Mikä tässä on taseena? Toistaiseksi meillä on ollut tiukka väline, kasvu- ja vakaussopimus, jossa oli automaattisesti tiukat seuraamukset, ja se ei toiminut, tai jos se toimikin, ei siihen talouden suuntaan, johon olisimme mielellämme halunneet, mutta se on aina rasittanut kyseisten maiden työtä tekeviä ihmisiä ja väestöä. Se on tuo sosiaalinen osatekijä, mutta se on aina rasittanut myös kyseisten maiden sisäistä ostovoimaa ja taloutta. Ja tämän logiikan pohjalta kriisivaikutus vaikutusten vuoksi on vihdoinkin ehkä jotakin ymmärretty ja ryhdytty hiukan pohtimaan. No, ne välineet, joita on rangaistuksina, halutaan hiukan joustavammiksi niin, että niitä voidaan soveltaa paremmin. Se ei kuitenkaan muuta millään tapaa tämän koko harjoituksen varsinaista luonnetta. Käännetäänpä tämä rikoslainsäädännön puolelle. Toistaiseksi on ollut mahdollisimman tiukka pyrkimys rangaista syntisiä, koska on ajateltu, ne ovat itse syypäitä, heittävät rahaa avoimesta ikkunasta kaksin käsin, voisivat oikeastaan itse ratkaista asian, harjoittaa järkevää taloudenhoitoa ja niin edelleen. Talouskriisin vuoksi tiedämme, että näin ei ole, koska rahoitusmarkkinat ovat niin maailmanlaajuiset Kreikassa ja muissa Euroopan maissa ei suinkaan ole noin. Me tiedämme, että kilpailukyvyn vuoksi ja kilpailukyvyn parantamistoimien vuoksi näissä valtioissa on toimittu niin, että on rasitettu heikoimpia Euroopan unionin jäsenvaltioita ja on syntynyt jonkinlainen talouden epätasapaino. Tarvitaan toisenlaisia välineitä ja toivon, että tässä keskustelussa voisimme lähikuukausina hiukan lähentyä, koska on olemassa erilaisia mahdollisuuksia, joita tarvitaan. Kollegat Goulart ja Lambrechts puhuivat jo tähän suuntaan. Eli siinä mielessä tässä keskustelussa ei vielä olla noin pitkällä terveen järjen mielessä, koska toivottavasti siihen päästään. Tarvitaan jonkinlainen työllisyysvakaus ja sosiaalisen Euroopan sopimus, joka tarvitsee toisenlaisia välineitä. Sanoisin esimerkiksi jälleen rikosoikeuden termein ei ole kyse tiukoista rangaistuksista, jos voi korjata vain osan omasta taloustilanteestaan. Kyse on siitä, voiko tämä Euroopan yhteisö, taloudellinen yhteisö, jollakin tapaa auttaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat muiden jäsenvaltioiden ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan vuoksi hankalassa tilanteessa. Luonnollisesti jollakin lailla tuki on, mutta ennemminkin rikosoikeuden terminologiaa ajatellen jollakin tapaa yhteiskuntapalvelusta hyödyntäen yhteiskuntaan palauttaen. Kiitoksia. Kiitoksia ja huntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να δηλώσω εκ μέρους της ΓΚΟΕ, μίλησε και ο συνάδελφος πριν, ότι επί της αρχής, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε... Kiitoksia. Haluaisin todeta, että vaikka meillä ei ole mitään näistä mietinnöistä, haluaisimme kuitenkin osaltamme vaikuttaa tähän keskusteluun Euroopan parlamentissa. No niin, toivottavasti meillä nyt on aikaa ja tahtoa kuunnella meidän kantojamme tästä asiasta. Ensinnäkin haluaisin todeta, että kun puhumme tästä paketista ja näistä komission ehdotuksista, meillä on yhteistyötä komission kanssa, mutta me emme ole samaa mieltä. Meidän ei pitäisi tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, koska he haluavat lisää valvontaa, lisää tiukkuutta, lisää kaikkea. Ja ongelma tällä hetkellä liittyy kasvuun, ja kollegat ovat tästä jo puhuneet kun puhutaan julkisesta velasta esimerkiksi. Mutta mitä sitten tapahtuu kasvulle? Minä nyt en oikein ymmärtänyt komission puolelta sitä, että kaikki tämä pohjataan väärälle pohjalle. Ja nyt pyydetään sitten kuria, ja mandaatti on vääränlainen, ja suunta on aivan väärä, ja tämä on katastrofi. Ja meidän täytyy nyt miettiä kasvu- ja vakaussopimusta. Miksei voitu soveltaa tätä edes vahvimmissa maissa. No kyllä sitä voidaan soveltaa ja nyt tämä hyvinvointikausi on ohi, joten meidän ei pidä muuttaa kasvu- ja vakaussopimusta kaiken kurin lopputuloksena on paljon sosiaalisia yhteiskunnallisia ongelmia. On puhuttu kurista, on puhuttu esimerkiksi virosta – No Viro esimerkiksi, siellä oli hyvin paljon kuria ja mikä nyt sitten on tulos? Siellä virkamiehet tienaavat aivan naurettavaa palkkaa tällä hetkellä ja tämä nyt johtuu kurista. Meidän ei tarvitse olla samaa mieltä tällä parlamentissa. Ja tämän teille halusin sanoa. Ja pitää paikkansa, että tässä keskustelussa on kuultu nyt Euroopan parlamentin kantaa komission ja neuvoston nähden, mutta pahoin pelkään, että tästä taistelusta tulee vaikea, koska tässä menettelyssä ja näillä toimilla minulla on nyt sellainen vaikutus, että me emme nyt etene demokraattisella tavalla. En puhu pelkästään kansalaisista, vaan puhun myöskin näistä toimielimistä Euroopan unionissa, esimerkiksi Euroopan parlamentti. Euroopan parlamenttiin ei kukaan ole kiinnittänyt huomiota ja meidän olisi pitänyt kuunnella, koska näin se on kirjattu. Ja Kreikassa kaikki säästötoimet, no ei niistä puhuta kansallisessa parlamentissa. Ja me, jotka edustamme kansalaisia, meidän pitäisi kuitenkin puuttua näihin asioihin. Mutta nyt kansalliset parlamentit ainoastaan seuraavat näitä päätöksiä ja soveltavat niitä. Eli mitä nyt on tapahtunut politiikalle ja demokratialle? Meidän pitää luoda nyt koordinointipuitteet tietysti, mutta meidän täytyy edetä samaan suuntaan. Meidän ei pidä toimia niin kuin emme näkisi, mitä nyt tapahtuu toimielimissä. Meidän pitää puhua olosuhteiden muuttamisesta ja siitä, että haluamme muuttaa jotain, jotta voisimme päättää nyt tämänhetkiset institutionaaliset puitteet. Me olemme hyväksyneet Lissabonin sopimuksen, mutta jotain nyt täytyy muuttaa, mutta kuitenkin varovaisesti, koska meitä pakotetaan tekemään jotain, jota emme haluaisi tehdä. Meidän täytyy olla varovaisia, koska tämä tuo meille ongelmia tulevaisuudessa, joten nyt me olemme epäsuotuisassa tilanteessa ja haluaisimme, että hyväksyttäisiin se, että meidän kantamme vahvistettaisiin, vaikka emmekään ole samaa mieltä siitä, että tekisimme yhteistyötä komission kanssa. Ja niin kun lähdetään tästä, meidän Guen apun ei kannata luottaa tässä asiassa. Alors si, euh... Jos tästä kriisistä voi läksynoppi, niin se on, että makrotalouden listapolitiikkaa pitää koordinoida. Ja on hyvä merkki, että vihdoinkin makrotalouden painotekijät ovat keskustelupöydällä. Ja tässä nyt, tart, tässä nyt sitten tartutaan kaupataseen äh, epätasapainoon. Ja komissio tekee jotain ehdotuksia, että epätasapainon korjaamiseen, niin jos ovat vähän epäilyttäviä ymmärrettäviä, koska tämä epätasapaino, johon sinä tartutaan, on ainoastaan hevaren huippu. On kahdenlaista makrotalouden epätasapainoa, jota komissio ei käsittele. Ensimmäinen on säästämisen ja investoinnin välinen epätasapaino. Ranskassa ja Saksassa erityisesti kaksi isämaata, joiden paino on lähes 60 prosenttia EU BKTstä. Ja Tätä ruokkii vielä toinen epätasapaino, eli tulo, tulojaan epätasapaino, joka johtaa siihen, että vaur, vauraammat kansalaiset säästävät liikaa. Eli komission toimet syventävät tätä epätasapainoa. Jotkut kollegat ovat todenneet vakauspaketin koventaminen johtaa säästöpolitiikkaan, joka varmasti sitten tappaa kehtoonsa muutenkin heppoisen elpymisen alueiden välisen kapataseen epätasapainon korjaaminen ehkä johtaa palkkadeflaatioon, joka murskaa EUn sisäisen kysynnän ja saattaa meidät se ehkä meidät uudestaan lamaan, joka sitten taas mur- lisää budjettivajeita. Eli tästä syystä automaattiset ja puoliautomaattiset sanktiotero on aika hepainen näiden välillä. Kansalaiset eivät oikein hyvin ymmärrä tätä ja parlamentin kannattaisi pohjata omaan työnsä. Erityisesti Feijo on valiokunta-aloitteeseen mietintöihin, joka on osoittanut, että pitää kiinnostua työllisyysasteista, investointiasteista, kasvuasteista. Ja että on tärkeää ottaa maat tämän tilanteen tuomioon, eli Ranskalle, Italia, Saksalle ja Espanja. On myöskin toinen tärkeä mietintö, Beresin mietintö, kriisimietintö, jossa on myös suosituksia, jotka ovat tällä hetkellä komission ehdotuksia erityisesti suhdannepolitiikkaan, budjettipolitiikan rooliin äh, suhdannepolitiikassa. Ja Goldin kommentit ovat tässä kiinnostavia. Ja sitten mitä tulee valtaväliseen äh, kauppataseen epätasapainoille ja komissio voisi miettiä tätä ja me voisimme tehdä ehdotuksia rakennerahastojen kehittämistä, jota rahoitetaan EU-obligaatiolla. Lopuksi sanoisin, että päiväkeskustelu on avoin, jos me tämä ainoa Euroopan valittu demokraattinen instanssi saada, jos me saa komissiota kuuntelemaan järjen ääntä ja neuvostoa myös pelkään. Neuvosto ei varmaankaan onnistu vakuuttamaan kansallisia parlamentteja siitä, että se on järkevää politiikkaa ajamassa. Um, Mrs. Lulling, then followed by Mr. Kiitoksia Lulling ja Schmidt. Madame la Présidente. Euh- Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt halua olla ikävä, tietyille jäsenille, mutta se, kuinka paljon painovaltaa parlamentilla on neuvostoon nähden tässä keskustelussa, ei liity meppien haluun osoittaa valtaansa, vaan pikempin siitä, kuinka laadukasta meidän työmme on. Jos parlamentti on pystynyt saamaan jäsenvaltiot vakuuttuneiksi, kun keskusteltiin näistä asioista, se johtuu siitä, että mepit, jotka käsittelivät näitä asioita, menivät asioiden ytimeen ja osasivat asiansa ja he tekivät ehdotuksia, jotka olivat eurooppalaisempia. Mielestäni tämä valvontakysymys on osoittanut, mille tielle meidän pitää lähteä myöskin tämän paketin osalta. Samalla haluaisin varoittaa, että asia ei ole mikään itsestäänselvyys. Täytyy myöntää, etten ole nyt ihan vakuuttunut viime viikon keskustelusta Strasbourgissa. Beresin ja Fajon mietinnöt aiheuttivat hyvin ristiriitaisia kommentteja, koska niissä ei ollut mitään selkärankaa eikä mitään loogisuutta. Ja ymmärrän täysin, millaisia huolenaiheita esittelijöillä on. Tietysti pitää saada aikaan mahdollisimman laaja enemmistö, mutta ikävä kyllä – Tässä asiassa hinta on mielestäni liian korkea. Eli se, ettei pystytä tekemään vaihtoehtoja, valintoja poliittisten ja taloudellisten vaihtoehtojen välille. Eli mietintöjä voidaan tulkita millä tavalla vain. Ja haluaisin sanoa, etten ole samaa mieltä kuin Wortman Kohl, että työ olisi jo pitkälti tehty näissä kysymyksissä, vaan päinvastoin, mitä tulee taloushallintoon, meidän on pakko tehdä vaikeita valintoja. Ja nämä valinnat on tehtävä, jotta meidän äänemme kuullaan. Ja täytyy todeta, onko komissio vai neuvosto se, joka ensisijaisesti hoitaa näitä asioita euroalueella. Ja myöskin täytyy todeta, kannatammeko sanktioita vai emme. Pitäisikö niitä olla automaattisia vai ei meidän pitää tehdä valintoja. No nyt kun olen kuullut tiettyjä kollegoja, tiedän jo, että me tulemme jakautumaan kahtia näissä kysymyksissä. Se on väistämätöntä. No sitten Goulardin suuntaan haluaisin siteerata François Bayrouta, joka sanoi, että jos kaikki ajattelevat samaa asiaa, se tarkoittaa, että mä ajattelen yhtään mitään. Eli haluaisin onnitella häntä siitä, että hän on esittelijänä esittänyt oikeita peruskysymyksiä. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja. No, tämä on vaikea kysymys, koska nyt näennäinen niin yksimielisyys ei enää toimi. En näe muuta ratkaisua ja haluaisin todeta, että parlamentin jäsenet, jotka haluavat tehdä hyvää työtä tässä kysymyksessä, heillä on aika valtava haaste edessään. Kiitos. Mr. Schmidt. Kiitoksia ja herra Schmidt. Madam Chair, you as a, a member puhun euroalueen ulkopuolisena kansalaisena minun näkökulmasta. Jos euroaluetta pitäisi laajentaa seuraavat lähiaikojen aloitteet ovat merkittäviä. Niillä täytyy olla tiukkoja ja niillä täytyy olla – selkeitä seurauksia. Muuten on minun vaikea vakuuttaa kansalaisia ja vakuuttaa muita sitä, että kansalaiset äänestäisivät euron puolesta. Kansalaiset sanovat nyt, että mitä me sanomme 03, sanomme, että tämä projekti epäonnistuu, että, että nuo maat eivät pidä säännöstä kiinni. Ja niinhän siinä kävi. Samaa keskustelua oletettavasti käydään Suomessa. Kysymys ei ole sanktioista ja sakoista ja rangaistuksista. Kysymys on säännöistä kiinni pitämistä paktaa sun servandaa. Sopimuksesta pidetään kiinni. Ei mikään, minkään maan ison tai pienen. Ei pitäisi luopua tuosta sitoumuksesta ja niin sen on kuitenkin käynyt. Olen kiitollinen, että että hyväksymme Faja mietintöön lisäkseen, että euroalueen ulkopuoliset maat voisivat vapaaehtoiselta pohjalta liittyä tuohon lainsäädäntöön. Ajatelkaapa tuota. Voit ajatella, että emme halua näitä muita maita mukaan, mutta olette väärässä, koska nuo maat, jotka ovat ulkopuolella, pärjäävät paljon paremmin kuin euroalueen maat. Eikä kysymys ole siitä, mitä Sven Giegel on sanonut. Meillä on ollut näissä samassa kriisejä. Olemme yrittäneet käyttäytyä kunnolla ajatella Latviaa. Jos pitää säännöstä kiinni, ja niin se vuoro puhua kanssa, he valitsevat heidät uudestaan. Täytyy uskoa, että me pärjäämme. Pitää, ei pidä sanoa, että vakaus on huono asia. Vakaus on hyvä työpaikkojen luomiselle inflaatio. Inflaatio on pahinta, mitä voimme antaa kansalaisille. Ajatelkaapa meitä ulkopuolisia. Olkaapa inklusiivisia. Kiitoksia. Ja parhaat joskus jätetään viimeiseksi. Ja nyt kullekin esittelijöistä, jos te haluatte, minuutti, jotta voitte vastata. Meiltä on aika loppumassa. Tämä on tietysti vasta ensimmäinen mielipiteenvaihto, joten voitte säästää kommenttinne myös myöhemmäksi. Ja Wortman Kohl, haluatteko aloittaa minuutin verran? Niin, minä haluaisin kiittää kollegoita heidän puheenvuoroistaan. Ja jos jokin seikka on selvä, niin se, että tätä ei tästä helppoa tule koska olen samaa mieltä kollegojen kanssa, jotka näin totesivat tässä mietinnössä. Beresiltä voitaisiin tietysti pitää kiinni vain yleisistä tuloksista, kompromisseista, mutta nyt täytyy mennä lainsäädäntöön ja tässä tietysti pitää olla varsin spesifinen. Siksi minä odotan hankalaakin työtä, mutta kun pidämme rivit tiukkoina, kun todella yritämme saada asioita muuttumaan tietyissä asioissa ja silloin yksi joutuu muuttamaan mielipidettään, joskus taas toinen. Meillä voi olla vahva kanta ainoastaan, kun meillä on parlamentissa laaja enemmistö. Meidän on siis viime kädessä joskus tingittävä mutta mielestäni on ylläpidettävä näitä kahta linjaa. Yhtäältä me haluamme vähentää velkaa ja vajetta ja toisaalta me haluamme torjua makrotalouden epätasapainoa. Näitä kahta linjaa noudatamme, niin eiköhän tästä hyvä tule. Haluaisin sanoa muillekin kollegoille, että jos teillä on tiettyjä huomioita tai suosituksia mietintöä varten, ottakaa minuun yhteyttä. Kiitoksia. Kiitos ja Feijo ei ole paikalla, Ferreira ei ole paikalla, Goulart. Thank you, Chair. Very quick. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin yhtenäisyys kyllä ja kiitos Astrid siitä, että korostit, että tämä ei ole helppoa ja tässä pitää olla johdonmukainen. Ja työtä pitää tehdä. Meillä on paljon työtä tässä kysymyksessä. Siitä ei tule helppoa kaikissa asioissa. Ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka korostivat sitä, että meillä ei pitäisi olla toimia pelkästään, vaan meidän pitää myöskin miettiä näitä seuraamuksia. Ja sitten tämä aikataulu. No, meidän täytyy toimia nopeasti, mutta kuitenkin meidän täytyy saada aikaan hyvä tuote. Ja sitten vielä lopuksi. Kiitoksia Olli, me rakastamme sinua. Haglund ei halua käyttää puheenvuoroa Ford. Thank you, just to pick up. Kiitos. Tartun muutamiin näkökohtiin. Kiitos, että mainitsitte porkkanat kepin lisäksi. Se on tärkeää. Ja Hubnerin kommentit liittyen moraalikatoon olivat olennaisia, koska tämän avaan kysymys sanktioita suhteen. Tästin niin sadan, miten täytyy toimia. Ja tähän liittyy moraalikatoon, kanon riskiin liittyviä isoja kysymyksiä. Sven, sinun kommentit siitä, että meidän täytyy löytää keinot moraalikadon torjumiseksi. Task Force on alkanut miettiä sitä tällä kriisin purkamismenettelyllä. En ole varma Tamikko ratkaisisi investointien kannalta, koska tämä liittyy myöskin pankkien alasajamiseen. Mm, sellaista sellaisiin joukkovelkakirjalainoihin investoiminen, jossa on automaattinen ratkaisu. Täytyy miettiä, onko, onko tämä välkkoratkaisu. Taas voisi varmasti miettiä sitä. Jos ajattelee tätä pakettina, niin parlamentin täytyy ajatella tehtyä työtä. keskustelemme tässä esittelijöiden kanssa tänään. Täytyy miettiä, mitä umpikuja tässä on. Pitää päästä yhdessä eteenpäin. Um, I Kiitoksia kollegat. Halusin vain kertoa, että meillä on mietintöluonnokset 24. 25. tammikuuta. Teillä on paljon työtä tehtävänä. Suuret kiitokset yhteistyöstä ja kärsivällisyydestä siitä, että on yritetty saada tämä hyvin monimutkainen keskustelu jollakin lailla strukturoitua. Minä toivotan teille vain hyvää lounastaukoa. Täällä jatketaan kello kolme ja silloin meillä on keskustelu Euroopan arvopaperimarkkinoiden valvojien komitean puheenjohtajan Carlos Tavarisin kanssa. Kiitos.